Mes chers collègues, nous allons commencer, s'il vous plaît. Avant d'ouvrir notre... Ennen kuin aloitamme kokouksen, sanoisin, että eilen muistimme valitettavasti Brysselin terrori-iskuja ja eilen tuona samana päivänä. Lontoossa tapahtui dramaattinen asia ja me otamme kantaa valiokuntamme nimissä ja annamme kaiken tukemme brittikansalle. Me ajattelemme uhreja ja heidän omaisiaan. Emme halua unohtaa, haluamme olla solidaarisia Euroopan kansana ja siksi pyytäisin teitä nyt nousemaan ylös ja pidämme minuutin hiljaisen hetken. Je vous annonce que les décisions prises. Kertoisin teille, että koordinaattorin tekemät päätökset edessä kokouksella eilen illalla, niistä on jaettu teille kopio, jos kukaan ei esitä vastalauseita ennen puolta yhtä, niin katsomme, että nämä päätökset on hyväksytty. Nyt aloitamme äänestykset ensin. Ensin varmistamme, että kaikilla on äänestyskortti mukana. Ja katsotaan nyt, onko täällä tarpeeksi edustaja paikalla, onko päätösvaltaisia. Vihreitä on liikaa, eli minä en äänestä. Vas? No niin, no nyt. Okay. Allez, nous allons commencer. Ja nyt aloitamme. Aloitamme että sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa vuosina 2021-2030. Ja tässä valmistelijana on edustaja Kyllönen. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPllä on yksi ääni liikaa. Onkohan tämä nyt vakavaa vai ei? Ei, tämä on oikein. Sain kuulla. Eli 37. Katsotaanpa nämä luvut. Äänestys päättyy. ei hyväksytty. Eli edustaja Werner, te poistutte tapaamisiin. Hän ei kuollut. Nähdään kohta. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Tarkistus 49, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan. Tyhjää. Kompromissi 5 hyväksytty. 48. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Eli tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tätä ei myöskään hyväksytty. Tarkistus 52 seuraavana puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytty. 54 puolesta puolesta vastaan tyhjää, tätäkään ei hyväksytä. Kompromissi kuusi. Puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi kuusi. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää. 62 ei hyväksytä. 64 puolesta vastaan tyhjää. 64 hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytä. 66 puolesta vastaan. Anteeksi, 66 on jo hyväksytty, näin minulle nyt kerrotaan, koska 64 hyväksyttiin. Näin päästään tarkistukseen 67. Niin, nyt äänestetään näistä kahdesta, jotka ovat saman sisältöisiä 67 ja 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Näitä ei hyväksytä. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 65 ei hyväksytä. 69 puolesta vastaan tyhjää. 69 ei hyväksytty. Ja sitten 71 puolesta vastaan tyhjää. 71 hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. 72 hylätty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan vielä. Amendment 70. 70. Tarkistus 70. Son téléphone, ça va pas. Je ferme le, le vote. Äänestys päättyy. 19.19 19 ja yksi tyhjä ääni. Hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi seitsemän hyväksytty. Tarkistetaanko se vielä? Äänestys alkaa. Kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy. Kompromissi seitsemän hyväksytty. Eli näin on Wim Ja jatketaan. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Kompromissi kahdeksan hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistus 80 hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää. 79 hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää. 81 hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 83 hyväksytty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä. Tarkistus 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei hyväksytty. 85 ja 86 samansisältöiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. 85 ja 86 hylätty. Tarkistus Sataviisitoista. Siitä ei äänestetä. Mennään eteenpäin. Näitä ei hyväksytty. Kahdeksankymmentäseitsemän. Tästä äänestetään. Kahdeksankymmentäseitsemän puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää. 88 hylätty. Haluatte tarkistuksen? No hyvä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ihan hyvä, että tarkistettiin. Hyväksytty. Jatketaan. Tarkistus 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä ei ollut selvää. Eli tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta. Se raukeakin. 91 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 116. Siitä ei äänestetä, koska 87 ei hyväksytty, eli 92 seuraavana puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 92 ei hyväksytä. Tarkistus 93 puolesta vastaan. Tyhjää. 93 hylätty. 94 puolesta vastaan tyhjää. 94 hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 95 hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää. 96 hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää 97 hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 9 ilmeisesti hyväksytty. Tarkistetaan, jos haluatte. Kyllä, eli siis äänestys alkaa. Tässä Annekam katseli minua. Äänestys päättyy. Hyväksytty todellakin. Ja sitten 12 puolesta vastaan. Tyhjää ei hyväksytä. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää, hylätään tämä 101 puolesta. Vastaan, tyhjää, ei selvää, eli tarkistetaan. 101. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 102 hylätty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti ei hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 10 ei tule hyväksytyksi. Näin pääsemme tarkistu, tarkistukseen seuraavaan 13 puolesta. Vastaan tyhjää 13 hylätty. Tarkistus 103 puolesta. Vastaan tyhjää 103 hylätty. 117 puolesta. 117 puolesta. Vastaan. Tai hetkinen. L'amendement 117 n'est pas tarkistuksista 117 ei äänestetä, koska 103 hylättiin. Näin pääsemme tarkistukseen 104 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 104 hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 106 ei hyväksytä. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi 11 hyväksytty. 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 15 hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 113 hylätty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 114 hylätty. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa, herra Wim van de Kamp. Tarkistus 18, hylätty. Tarkistus 19, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ensimmäinen osa hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, toinen osa hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää Tarkistus 24 hylätty. Tarkistus 27 ja 28. Saman sisältöiset puolesta vastaan tyhjää. Molemmat hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 2 hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää 26 hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää 29 hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvä tilanne, eli tarkistetaan vielä koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus hyväksytään. Ja 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 32 hylätty. Tarkistus 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan. Katsotaan vielä kerran, eli nyt selvästi puolesta. No niin, näkyy selvemmin. Ja vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi, puolesta. Vastaan, tyhjää. Kompromissi kaksi, hyväksytty. Kompromissi kolme, puolesta. Vastaan, tyhjää. Kolme, hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkoitus 36 hyväksytty. Tarkoitus 37 puolesta. Täällä pyydetään vielä tarkistusta 36, eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei, hyväksytty siis. Tämä oli kyllä aika nippanappa. Jatketaan 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 37 hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää 39 hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää ei hyväksytä. Tarkistus 40 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 40 ei hyväksytä. 41 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastus 41 hylätty. Tarkastus 6 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastus 6 hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää. 43 hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää 45 hylätty, 44 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 44 hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta Ja tarkistetaan koneellisesti 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 hyväksytty. Voitte luottaa minuun, Wim van de Kamp. Ja 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 23 periaatteessa hylätty, mutta voidaan tämä vielä tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Eli hyvä, että tarkistettiin. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli 32 puolesta, 8 vastaan, 0 tyhjää, eli kiitos teille, Rouva Kyllönen, tämä on hyväksytty. Ja näin pääsemme eteenpäin. Jatkamme sitten sitten seuraavaksi Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaolon ajan pidentämistä sekä kyseistä rahastoa Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekeminen. Esittelijänä Ajala Sender. Aloitetaan. Tarkistus 23 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi 1 hyväksytty. Tarkistus 72 osa 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää Tämä on hyväksytty. Tarkistus 73. Avataan äänestys. Äänestys alkaa. Tarkistus 72, toinen osa sähköisesti. Aloitetaan. Suljen äänestyksen. Tämä on hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta. Vastaan tyhjää. 73 on hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää. 74 hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Ei selvää. Avataan äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No mutta olihan tämä aivan selvä. Se tarkoittaa sitä, että te nosta kättäne riittävästi. Tai minun pitää avata silmäni ehkä paremmin. Mutta kello ei ole vielä kymmentäkään. Siis tarkistus 75 on hylätty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää Tarkistus 76 hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 77 hyväksytty. Tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 78 hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus hylätty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 81 hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 82 hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 83 hylätty. 84 puolesta vastaan, tyhjää, 84 hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, kompromissi 2 on hyväksytty. Siirrymme sitten tarkistuksen 91 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tämä ei ole selvä sähköisesti. Tarkistus 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 91 on hylätty. Tarkistus 92 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 92 on hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää 93 hylätty. 94 puolesta vastaan. Ä, anteeksi, vastaan. Tyhjää. Tarkistus 94 ei ole hyväksytty, eli hylätty. 101 puolesta vastaan. Tyhjää. 101 on hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 13 hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää. 95 on hylätty. Tarkistus 14 puolesta. Haluatteko tarkistaa tämän 95? Tarkistus 95, äänestys alkaa ja päättyy. Tarkistus 95 on hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Se on hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää. 15 hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää 16 hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää 98 puolesta 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 5 on hyväksytty. Puolesta 18 vastaan tyhjää. 18 hyväksytty. Sitten kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Siilen suullinen tarkistusehdotus. Haluatteko esitellä sen, herrat Siile? Tekstikin osoittaa sen, että Parliament as well as European Court of Auditors sanat eh, ja sitten eh, nämä muut sanathan on jo hyväksytty. Y a-t-il des objections? Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Vastustaako joku sitä? Tarvitsemme kolme vastustajaa, jotta tämä hylättäisiin. Meillä on riittävästi vastustajia suullista tarkistusta. Siitä ei äänestetä. Jatkamme. Tarkistus 111 puolesta. Ja vastaan tyhjää. 111 tarkistetaan. Avaan äänestyksen. Äänestys päättyy. Tarkistus 111 on hylätty. Tarkistus 103 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 103 on hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 19 hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 20 hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 22 hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi 3 hyväksytty. Tarkistus 109 puolesta vastaan tyhjää, tarkistus 109 hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus 110 hylätty. Tarkistus 26 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus 26 hylätty. Tarkistus 27 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistus 27 hylätty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, tarkistus 29 hylätty, 30 hy- puolesta vastaan tyhjää, tarkistus 30 hylätty, 31 puolesta vastaan tyhjää, tarkistus 31 hylätty, tarkistus 32 puolesta. Vastaan, tyhjää. Tämä ei ole selvä. Avaan äänestyksen tarkistus 32. Äänestys päättyy. Tarkistus 32 on hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi kuusi on hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 40 hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi seitsemän on hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 45 hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää. 47 hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää Tarkistus hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus kaksi on hyväksytty. 55. viisi raukeaa siis. Tarkistusta kolme ei äänestetä. Mitä herra Piper haluaa sanoa? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht richtig... Ehkä ymmärsin jotain väärin. 54 tarkistus hyväksyttiin, mutta sitten tarkistuksesta kaksi kuitenkin äänestettiin. Mutta 54 hän hyväksyttiin ihan selvästi. 54 hyväksyttiin, eikö näin ollut? Aivan varmasti. Tarkistus 54 on kyllä hylätty. Ei sitä hyväksytty. Ai, minulle Saksan tulkkaus tuli sitten väärin. Haluatteko tarkistaa sen? Tehdään poikkeus, mutta ei kyllä palata kolmea äänestystä taaksepäin joka kerta, mutta tehdään nyt tässä poikkeus. Se on siis kaksi taaksepäin. Eli nyt äänestämme tarkistuksesta 54 sähköisesti. 54. Sähköisesti siis. Tarkistetaan tämä. Äänestys Tarkistuksessa 54 on alkanut. Äänestys päättyy. Arvatkaa, mitä se on hylätty. Eli oikeassa oltiin. Hylätty se oli. Jatkamme siis äänestystä listan mukaisesti. Nous passons au, euh, à l'amendement 4. Tarkistus neljä seuraavaksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus neljä on hylätty. Tarkistus 48. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistus 33 on hyväksytty. Mutta tarkistetaan se. Äänestys alkaa. Tarkistus 33. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Tarkistus 33 on hylätty. Olipa hyvä, että tarkistettiin. Allez, nous continuons. Kompromis 9. Jatketaan eteenpäin. Kompromissi 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus. Kompromissi 9 on hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi 10 on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 59 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 59 hyväksytty. 61 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 61 hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 60 hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää 62 hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää kompromissi 11 hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen äh, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää konferenssi 12 hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 7 hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 67 puolesta vastaan tyhjää. 67. Luulen, että se on hylätty mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 67 on hylätty. Tarkistus 9. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus 9 on hyväksytty. 24. 24. Puolesta vastaan, tyhjää. 24 on hylätty. Tarkistus 25 puolesta, vastaan, tyhjää. 25 on hylätty. Nyt sitten sähköisesti loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty 32 puolesta, 8 vastaan, ei tyhjiä ääniä. Esitys on hyväksytty. Onnittelut esittelijöille. Jatkamme sitten eteenpäin. Alors, nous continuons par le vote sur la mise... Jatketaan sitten Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanoa. Tässä on edelleen esittelijöinä Ajala Sender ja Rike. Olkaa hyvä. Amendment 1. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei hyväksytä. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää. Tätäkään ei hyväksytä. Tarkistus kolme puolesta vastaan, tyhjää. Ei myöskään hyväksytä. Tarkistus neljä puolesta vastaan, tyhjää. Ei hyväksytä. Tarkistus viisi puolesta vastaan, tyhjää. Hyväksytään. Tarkistus kuusi puolesta vastaan, tyhjää, tarkistus 6 ei tule hyväksytyksi ja kompromissi 1 puolesta vastaan, tyhjää, kompromissi 2 hyväksytty, kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 12. Toinen osa rakastaan ja tyhjää hyväksytty tämä osa. Tarkastus 13. Vastaan puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan tyhjää. 14 hyväksytty. Tarkistus. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli tarkistus 14 hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää 16 hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää 17 hyväksytty tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 18 ei hyväksytä. 21 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 21 ei hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus 25 ei hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi kolme hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi neljä. No ei ollutkaan selvää. No, aloitetaan koneäänestys. Periaatteessa, no katsotaan. Kompromissi neljä. Minusta se on kyllä hyväksytty. Äänestys päättyy. Kyllä, hyväksytty. Kompromissi neljä. Kompromissi viisi, puolesta. Vastaan, tyhjää. Kompromissi viisi, hyväksytty. Kompromissi kuusi, puolesta. Vastaan, tyhjää. Kompromissi kuusi, hyväksytty. Tarkoitus 39, puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Ja kompromissi seitsemän hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää. 46 hyväksytty. Näin pääsimme koko äänestykseen, koko tekstin loppuäänestykseen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta, kaksi vastaa, ei tyhjää. Eli Aila Senderin teksti on hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Et nous continuons. Ja nyt jatkamme.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 Ja nyt jatkamme kohdasta 17. Eli pikaisesti ne, jotka ovat lähtemässä, lähteköön. Ja näin jatkamme sitten. Sitten kohta 17. Tässä kyseessä on komission esitys ja aiheena on liikenteen ja liikkumisen pääsaston alustuskertomuksesta matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä ja tämän asetuksen soveltamisesta. Ensin annan puheenvuoron komissiolle, herra Kolsonille. Tervetuloa, hyvää huomenta ja hän saa puhua kymmenisen minuuttia ja kertoa siitä, miten asetus 181 2011 on täytäntöön pantu. Tämä koskee matkustajien oikeuksia linja-autoliikenteessä ja haluaisin myös pyytää, että hän lyhyesti kertoisi meille komission aloitteesta, joka koskee matkustajien oikeuksia tässä multimodaaliliikenteessä. Julkinen kuuleminen on käynnissä 25. toukokuuta asti. Olisi hyvä, että komissio meille vähän kertoisi, minkälaisia suunnitelmia sillä on ja minkälainen on aikataulu, jota seurataan. Liikennevaliokunta on, pitää tulla tärkeänä sitä, että kansalaiset on helppo käyttää joukkoliikennevälineitä ja siksi valiokunta seuraa hyvin tarkkaavaisesti sitä, että tästä tehdään todellakin helppoa, että kaikki ihmiset ja liikuntarajoitteiset ihmiset erityisesti pystyvät helposti käyttämään joukkoliikenteen välineitä. Ne ovat meille todellinen prioriteetti. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä asetus, jota koskevan raportin esitän teille nyt on viimeinen Euroopan tason linja-auto liikennettä käsittelevä asia. Tämä täydentää aikaisempia ilmaliikennettä ja rautatieliikennettä ja meriliikennettä koskevia ehtoja. Ja tämä, kuten tiedätte, on ainoa ollut maailmassa, jossa tällaisia asioita on säädelty. Nyt kun tätä asetusta on pantu täytäntöön muutama vuosi, niin tärkein lopputulos on, että se toimii hyvin. Se on hyväksytty hyvin kuljettajien toimesta ja liikenteharjoittajien toimesta ja säädöksiä pannaan hyvin täytäntöön. Myös matkustajat pitävät sääntöjä hyvinä. Kaikki jäsenvaltiot ovat nyt nimenneet viranomaisen, jonka tehtävänä on panna asetus täytäntöön ja on myös hyväksytty laki, joka koskee sanktioita siinä tapauksessa, että asetusta rikotaan. Jos ajatellaan sitten mahdollista arvostelua, joka siihen kohdistuu, se ei liity asetuksen täytäntöönpanoon, vaan tiettyihin sen kohtiin Suurin osa asetuksen säädöksistä koskee sellaisia matkoja, joissa rajana on 250 kilometriä. Tätä kuluttajajärjestöt kritisoivat ja jäsenvaltiot voivat myös vapauttaa sellaiset palvelun tarjoajat, jotka ovat vain kansallisia vuoteen 2021 asti, helmikuun asti. 12 jäsenvaltiota on käyttänyt tätä poikkeusmahdollisuutta vuoteen 2017 asti, helmikuun loppuun asti. Ei vielä tiedetä, kuinka moni aikoo käyttää hyväksi tätä mahdollisuutta vuoteen 2021 asti, mutta kaksi maata on tästä ilmoittanut. Eli tämä rajoittaa siis näiden kaikkien säännösten täytäntöönpanoa. Muilta osin jäsenvaltioille asetetaan sellainen vaatimus, että pitää olla olemassa sellainen eh, linja-autoterminaali, josta vammaiset voivat saada palveluja. Joissain maissa on tehty paljon paremmin ja tällaisia terminaaleja on useampi, mutta muissa maissa on pitäytty ainoastaan näihin lain säätämiin velvollisuuksiin. Ja mitä tulee sitten matkustajien tietoon omista oikeuksistaan. Tästä ollaan vielä huolestuneita. Jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet hyvin hyödyllisiin toimiin, mutta toiset eivät ole tehneet mitään. Uudet komission tiedotuskampanjat kohdistuvat sosiaalisiin verkostoihin ja tämän pitäisi vaikuttaa myönteisesti asetuksen tuntemukseen, sillä kuten tiedätte, pitkän matkan linja-autoja käyttävät yhä enemmän nuoret siksi, että ne ovat edullisia. Pyysitte minua sanomaan sanasen tästä aloitteesta, joka koskee matkustajien oikeuksia intermodaaliliikenteessä, ja tästä komissio on julkaissut edistymissuunnitelmansa, ja siitä ollaan juuri pitämässä kuulemistilaisuuksia. Nyt ei vielä pystytä tarkkaan kertomaan yksityiskohdista, sillä ensin pitää tehdä vaikutusanalyysi. Seuraavat seikat kuitenkin ehkä voidaan tässä vaiheessa jo ottaa esille. Ensinnäkin yhä enemmän on tarjolla tällaisia palveluita, joissa yhdistetään eri liikennemuotoja, jotka myydään juuri tällä lailla ja joissa käytetään eri liikennevineitä vuoron perään. Eli matkustajalla on yksi ainoa matkalippu ja hän sitten käyttää peräjälkeen erilaisia liikennemuotoja. Usein nämä ovat lento- ja junaliput. Tästä on hyvä esimerkki esimerkiksi Brysselissä, eh, Midin asema ja sitten myös eh, rautatie ja bussi, mutta tämän lisäksi on muitakin yhdistelmiä, kuten rautatiet ja linja-auto ja myös eh, matkustajalautat. Tällaisia yhdistelmiä tulee yhä enemmän lähivuosina, mutta meidän asetuksemme jotka koskevat erikseen eri liikennemuotoja nykymuodossaan. Niitä ei ole mietitty koskemaan tällaisia uusia palveluita ja tästä on haittaa matkustajille, erityisesti silloin, kun he myöhästyvät eh, seurasta liikevälineestä, joka on siis eri liikennemuoto. Ja on myös mietittävä sitä, olisiko mahdollista antaa matkustajille valitusoikeus, jos myöhästytään toisesta liikennevälineestä silloin, kun hän itse organisoi eh, matkansa ja käyttää eri liikennevälineitä. Ja sitten, kuten sanoitte, meillä myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten liikkuminen. Komission pitäisi paneutua näihin molempiin tapauksiin. Tämä aloite on suunnitteilla vuodelle 2018, pikemminkin vuoden loppupuolelle, mutta joka tapauksessa ensi vuodelle. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja ja hyvät edustajat. Euh, Kiitokset. Avaan keskustelun tästä niiden jäsenten kanssa, jotka haluavat puheenvuoron käyttää. Herra Paks, olkaa hyvä. Herba, olkaa hyvä. Sorry. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Coulson tästä esittelystä. Jatkan sitten saksaksi tästä, koska minun muistiinpanoni ovat saksaksi. mal, äh, ich... Ensinnäkin haluaisin kiittää lämpimästi komissiota tästä esittelystä ja myöskin kertomuksesta. Sehän nostaa esiin kysymyksiä, joita on vielä paranneltava, jos halutaan hyvään toimivuuteen päästä. Meillä ei välttämättä vielä ole kaikkia tarvittavia tietoja ja kannattaa todeta, että varsinkin toisiinsa kytköksissä olevia tietoja ei ole riittävästi, eikä myöskään tietoja, jotka olisi saatu näiltä kansallisilta täytäntöönpanevilta eh, viranomaisilta. Kovinkaan paljon sanktioita ei ole esitetty ja puuttuvien tietojen vuoksi tilanne on vähän hankala. Ja toisaalta yritykset, palveluiden tarjoajat, he eh, voisivat paremmin eh, ymmärtää tilanteen, mutta näistä tapauksista ei tarvitse ilmoituksia tai rekisteröintejä tehdä. Näitä seikkoja olisi syytä vielä parantaa. Ja esimerkiksi voidaan kysyä, miksi esimerkiksi Espanjassa on käsitelty suuri määrä valituksia ja sitten toisaalta sanktioiden määrä tuntuu ihan sopivalta, mutta sitten on maita, jotka eivät ole ilmoittaneet mistään tämän tyyppisistä tiedoista. Ja noin 1200 on näiden lukumäärä Espanjassa. Ja kysyisinkin komissiolta, eh, tietääkö komissio, miksi näin on? Ja sitten toiseksi monet poikkeukset, niitä on vielä tarkasteltava, mietittävä, miten menetellä niiden suhteen. Sillä asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä, miksi poikkeuksia on, miksi esimerkiksi julkiset liikennevälineet eivät ole mukana. Vuosi 2021 on takarajana niillä. Tästä asiasta meidän on syytä vielä käydä keskustelua. Tiedotus on kaikkein tärkein asia, kun asiaa ajatellaan kuluttajaoikeuksien kannalta, mutta tässä on edetty varsin hitaasti. Meillä ei ole kovinkaan paljon kokemuksia asiasta. Jonkin verran aloitteita on saatu ja tehty viime kuukausina ja vuosina, mutta näistä ei ole vielä saatu kovinkaan paljon tietoa. Eli tiedotus tuntuu ontuvan myös jäsenmaan tasolla esimerkiksi matkustajien oikeudet eh, puhuttaessa raideliikenteestä, eh, lentomatkailussa tai myöskin eh, linja-autojen käytössä. Tässä on vielä hieman epäselvyyksiä ja puutteita. Ja sitten liikuntarajoitteisten vammaiset matkustajat. Eh, juuri näitä ajatellen tarvitaan nopeita ratkaisuja ja on katsottava, miten linja-autoasemien tilanteeseen kiinnitetään paremmin huomiota. Jäsenmaiden on ponnisteltava Tässähän todettiinkin, että vuoden 2018 loppuun mennessä tulee valmis saada aikaa, mutta mielestäni tämä on melko pitkä aika kuitenkin, koska useimmiten varsinainen asioiden loppumieltä kestää vielä kauemmin ja on erittäin tärkeää, että asiat hoidetaan riittävän nopeasti. Kaiken kaikkiaan kuluttajajärjestöt ovat sitä mieltä, että eh, tiedoissa on puutteita, eikä tämä valituksen tekomenettely ole kovinkaan hyvin ihmisten tiedossa. Jäsenmaat eivät ole myöskään sitoutuneet eh, kertomaan, mikä olisi se eh, yhdyspiste, jonka kautta olisi mahdollista päästä sovintoratkaisuihin tarvittaessa. Jā, paldies, eh, priekšsēdājas kundze. Mm, paldies arī Eiropas komisijai par šo ziņojumu. Kiitokset, kiitokset komissiolle myöskin. Esittäisin kaksi kysymystä. Ensinnäkin, onko komissiolla jo tietoja näistä menettelyistä ja sanktioista, jos eh, helmikuuhun mennessä ei ole otettu käyttöön näitä menettelyjä? Kuinka on edistytty ylipäätään? Ja onko suunnitteilla tulevia investointeja vai onko tilanne jäänyt samalle tasolle kuin siinä vaiheessa, kun asetus esitettiin? Totesitte myöskin, että sosiaalisen median kautta olisi mahdollisuus tiedottaa paremmin kuluttajia. Onko asiassa jo edistytty? Sillä tiedotus on erittäin tärkeä asia on tärkeää, että kuluttajat saavat asioista tiedon jo ennen kuin <clears throat> toimien täytäntöönpanoon mennään, sillä joissain tapauksissa jatkoa ei esitetä näille säännöille. Uh, uh, Kiitos, Ratelitska. Heti alussa jo sanoin, että joudun kiirehtimään täältä Itrestä. Pahoittelen, että joudun heti kysymyksen jälkeen lähtemään täältä mm, Kiitän paljon tästä tiedosta. Täytyy sanoa, että se, että on pelkkä tämä teksti, enkä katsonut asetusta tarkalleen eilen. En ole ihan varma, onko siellä joku perustelu sille, että sanotaan, että tähän mennessä vain kaksi jäsenvaltiota ovat poikkeusta pyytäneet. Kuten sanottua, me odotamme edelleenkin näistä tästä tätä 28. helmikuuta 2017. Onko tässä joku määräys, jonka mukaan aikaa vielä on jäljellä, koska minusta tuntuu, että vasta kaksi on pyytänyt poikkeusta ja näin on. Olisi hyvä, jos tästä saisimme lisää tietoa, mitkä nämä kaksi jäsenvaltiota ovat. Muun muassa toinen asia on sitten, kun arvioidaan täytäntöönpanoa asetuksen osalta, onko tässä jotain, kun otetaan huomioon, että syksyllä komissio esittelee sitten uuden lainsäädännön koskien tätä toimialaa vedetäänkö sellaisia johtopäätöksiä, jotka heijastuvat sitten tässä uudessa lainsäädännössä. Ymmärrän, että lainsäädännön luonne on erilaista, mutta matkustajaoikeuksiin se vaikuttaa kuitenkin. Kolmas kysymys sitten liittyy tietoon. Ihmiset liikkuvat ympäri Euroopan, minäkin liikun ympäri, käytän myös linja-autoja, mutta en näe linja-autoasemilla tai muualla mitään tietoa siitä samalla tavalla matkustajaoikeuksista, kuten esimerkiksi lentoasemilla. Miten komissio tätä käsittelee? Ja vielä viimeinen asia. Ne jäsenvaltiot, jotka kokevat tai ovat saaneet suuremman määrän näitä valituksia, Espanja, Saksa, oma maani, niin niin johtuuko se siitä, että matkustajaoikeuksia väärinkäytetään niin kovasti vai onko, että järjestelmä toimii sillä tavalla, että viranomaisten toiminta on odotusten tasolla ja siellä on tietoa enemmän saatavilla. Mitä komissio tekee jäsenvaltioiden suhteen, mm, kun analyysi näyttää, että itse asiassa kysymys ei ole siitä, että mm, palvelutaso olisi niin paljon korkeampi, kuin muualla, vaan että toisissa maissa täytäntöpanoviranomaiset eivät toimi tehtäviä, ole tehtävänsä tasolla. Kiitos sitten herra Kramer. Ja, danke für den... Kiitos. En kuitenkaan oikein ymmärrä, ettei komissiossa ymmärretä tai olla sitä mieltä, että olisi työstettävä tätä asetusta, sillä tässähän ollaan sitten epäreilussa kilpailutilanteessa eri liikennemuotojen välillä. On päätetty siitä, että kaikkien on maksettava tiemaksuja, mutta linja-autot ei mitään, ei ainakaan Saksassa, ei minkäänlaisia. Mutta sitten raideliikenteessä maksut on hoidettava. Tämä on ensimmäinen korjattavissa oleva asia. Ja sitten kun puhutaan etäisyyksistä, niin pitkien matkojen junissa yli 50 matkoilla, riippumatta siitä, ylitetäänkö rajat vai ei, mutta sitten linja-automatkoissa 250 matkojen jälkeen yhden maan sisällä. Luxemburgissa tämä ei siis toteudu koskaan, koska äh, tähän etäisyyteen ei voida päästä maan sisällä. Miksi Luxemburg näin ollen jätetään ulkopuolelle? Kyllä mielestäni näihin tulisi korjauksia tehdä kun päätökset tehtiin kymmenen vuotta sitten, pitkän matkan äh, buusit, linja-autot eivät olleet niin relevantti asia, äh, ainakaan Saksassa, äh, muualla ehkä kyllä, mutta näistä uusista kokemuksista on jotain opittava. Ja sitten sanoitte, että ei ole riittävästi tietoja. Tietysti voidaan kysyä, mistä tämä johtuu. Raideliikenneasetuksessa sanotaan, että yrityks, liikenteen harjoittaja julkaisee 28 artiklan mukaisessa raportissa kertoo määristä, eh, kuinka paljon on saatu ja käsitelty valituksia ja mihin toimiin on sitten ryhdytty. Eli tässä on ihan selkeä vaatimus raideliikeestä puhuttaessa, mutta linja-autoasetuksesta tämä ei ole mukana miksi näin ei toimita, jotta saataisiin ainakin jollain tavalla vertailtava tilanne ja kilpailukyky, olosuhteet eh, myöskin toisiaan vastaaviksi. Mielestäni tämä olisi vähintä, mitä tulisi vaatia. Tämän lisäksi tarvitaan tietoja ja tietojen jälkeen sitten, kun ne on saatu, voidaan katsoa, mitä tulee tehdä. Jos tilannetta verrataan vuoteen 2015, niin esimerkiksi varastetut matkatavarat tai tai jollain tavalla kärsineet matkatavarat. Eh, näitä tapauksia on nyt ollut 25 prosenttia enemmän. Jos näin kävisi esimerkiksi junissa tai lentokentillä, niin heti reagoitaisiin, mutta silloin kun linja-autoliikenteestä on kyse, niin ei mitään. Jotain tässä nyt olisi kuitenkin tapahduttava. Edelleenkin siis kilpailullisesti epäräilutilanne jatkuu. Tähän tulisi puuttua, jotta päästäisiin eh, reiluun kilpailutilanteeseen. Esimerkiksi eh, junaliikenne, raideliikenne toteutetaan ja pidetään kiinni kaikista mahdollisista vaatimuksista ja silloin, kun eh, lentoliikenne on kyseessä. Nämä viiveet eivät saa ylittää kolmea tuntia. Näistä on tarkat säännöt. Ja todellakin toivoisin, että komissio puuttuisi näihin kysymyksiin jollain tavalla. Jos sitten eh, kokemusta puuttuu, niin ei muuta kuin hypätään yhdessä bussiin ja matkustetaan vaikka tällainen 250 kilometrin matka, niin sitten nähdään, eh, mitä tapahtuu ja minkälaisia kokemuksia matkustajilla on. Meidän tulisi kokeilla ihan itse näitä näitä juttuja, niin tietäisimme, mitä, miltä todellisuus näyttää. Ainakin mitä tiedottamiseen ja tietojen välittämiseen tulee, niin jollain tavalla näiden tilanteiden yhtäläisyys tulisi taata. Kiitos sitten Rova Meissner. Kiitokset. Kiitos komissiolle. Monet esit- kysymyksistä, jotka halusin esittää jo nostettiin esiin, mutta tämä taisi olla kyllä kahdeksan vuotta sitten, ei kymmenen vuotta sitten, taisi olla vuosi 2009, mutta linja auto matkustajat eh, nostettiin silloin ensi kertaa esiin ja on todellakin sääli, jos täytäntöönpanossa ei ole edetty kunnolla, koska trilogissakaan ei edetty kunnolla. Ja tämä sen vuoksi, että oli jäsenmaat, jotka eivät halunneet mennä pidemmälle. 250 kilometriä rajana ei ollut meidän ehdotuksemme, eh, vaan siihen päädyttiin siksi, että oli jäsenmaat, jotka olisivat halunneet vielä suuremman etäisyyden tähän. Tässä kysyttiinkin jo eh, minkä tyyppisiä, ketkä esittivät näitä poikkeuksia. Ja tuolloin jo oli jäsenmaita, joilla oli tällaisia matkustajaoikeuslainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä käytössä, mutta sitten jäsenmaita, joilla ei ollut, ja voisi kuvitella, että juuri näihin olisi jätetty huomattava määrä valituksia. Madame Foster, Edustaja Foster, olkaa hyvä. Kiitos ihan lyhyesti, koska moni meistä ja myös Rova Maisner varmasti muistavat ne keskustelut, mitä täällä on käyty. Tässä on tiettyjä haasteita, tuskinpa tämä on tahallista. Jos on olemassa asetus, niin jäsenvaltioiden on varmistettava se, että se pannaan täytäntöön. Ja se, että tehdään uusi asetus vain siksi, että ei ole kunnon täytäntöönpanoa, ei ole oikea tapa toimia mielestäni. Mutta ne kolgat, jotka täällä paikalla eivät silloin ollen, haluaisin sanoa, että on hyvin suuri ero sen välillä, kun linja autolla matkustaa. Jossain maissa voi mennä aika kauas linja-autolla eh, ja toisaalta bussilla. Eli jos ajatellaan, että tuntikaupalla siellä odotellaan eh, etenemistä moottoritiellä, niin kyllä pitää miettiä sitä, miten tähän tilanteeseen suhtaudutaan. Eli siksi on ihan oleellista se, mitä komissio täällä on sanonut ja että nämä asiat otetaan esille. Ja on todella niin, että jotkut jäsenvaltiot eivät tarpeeksi tietoa anna siitä, minkälaisia ongelmia on ollut ja mitä on tehty ongelmien ratkaisemiseksi. Mutta kun puhutaan liikennerajoitteista, matkustajista, niin tätä asiaa on todellakin edistettävä hyvin konkreettisesti ja parannettava tilannetta ja työtä voidaan tehdä jäsenvaltioiden kanssa. Mutta toisaalta kiitos siitä, että tulitte tänne tästä kertomaan, mutta ehkä voisitte myös esittää jotain vastauksia. Ei tietysti kukaan halua uusia uutta sääntelyä, mutta ehkä voisitte kertoa, miten tämä voidaan jäsenvaltioiden kanssa panna paremmin täytäntöön. Kiitos. Merci beaucoup, Madame Foster. Je redonne la parole à Monsieur Colson. Seuraavaksi komission edustaja Colson, jos pystyisitte vastaamaan näihin kysymyksiin, joita teille on esitetty. Oui, merci, Madame la Présidente. D'abord la question... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin nämä sanktiot. Tämä ongelma tulee matkustajien oikeuksissa jatkuvasti esille ja myös unionin oikeudessa jäsenvaltioilla on hyvin paljon liikkumavaraa näissä teksteissä, jotka on hyväksytty sillä ainoa, mikä on pakollista on, että on oikea suhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Ja jäsenvaltiot voivat sitten hyvin laajon eri laajalti käyttää erilaisia mahdollisuuksia, kun päätetään, millaista seuraamuksista on kyse. Meidän on vähän vaikea tässä nyt ryhtyä toimeen. Me olemme pyrkineet ilmaliikennealalla tiettyihin toimiin ryhtyä, mutta se ei todellakaan ole helppoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että joissain jäsenvaltioissa on systemaattisesti seuraamuksia aina kun joku rike tulee ja toiset taas haluavat tällaisen globaalimman lähestymistavan ja on ehkä vähemmän seuraamuksia ja toissa eh, maissa ei ole minkäänlaisia ainakaan sakkoja joukko seuraamuksia ollenkaan, vaan ryhdytään muihin toimiin. Ja sen takia, kun katsotaan näitä vertailutaulukoita, niin erot ovat todella suuria. Mutta komission on vaikea ryhtyä konkreettisiin toimiin tällä alalla. Jos ajatellaan Espanjan tilannetta, niin siihen on kaksi selitystä. Ensinnäkin linja, auto, liikenne on hyvin tärkeää Espanjassa enemmän kuin muualla, eli pitkän matkan linja-autoja on käytetty jo hyvin pitkään. Ja sitten toinen syy on se, että asetuksen täytäntöönpanon valvontaviranomaiset joutuvat usein toimimaan paljon laajemmalti kuin vain asetuksen osalta. Näin on siis Espanjassa. Tämä pitää laittaa jonnekin alaviitteeseen. Eli nämä sanktiot, joista kerrotaan, ovat sellaisia valituksia, jotka on esitetty viranomaisille, mutta jotka koskevat ehkä jotain paljon muutakin kuin ihan tätä asetusta ja sen kattamaa alaa. Ja tästä syystä Espanjassa on valtava määrä valituksia ja myös sanktioita, joista on, joita määrätään. Ja sitten nämä poikkeukset. Tämä on ehkä asia, jota pitää tuollakin miettiä. Meillä on asetus, joka astui voimaan kaksi ja puoli vuotta sitten, eli aika on kulunut aika vähän, jos ajatellaan asetuksen, tämän tyyppisen asetuksen muuttamista. Mutta selvää on, että jäsenvaltioille eh, sanotaan, että nyt on todella nopeasti pitänyt päättää siitä, pitääkö, pidennetäänkö poikkeuksia vai ei. Toistaiseksi Portugal ja Viro ovat nämä maat, vastatakseni kysymykseen. Ehkä niitä maita tulee lisää, mutta maiden on tehtävä siis päätös todella nopeasti. Ja jos ajatellaan sitten näitä linja-autoterminaaleja, tämä on todellakin ongelma, mutta asetus on laadittu sillä lailla, että juridisesti on hyvin vaikea pakottaa jäsenvaltiota nimenomaan enemmän kuin yksi tällainen terminaali. Tietysti pyritään vakuuttamaan siitä, että näin pitäisi tehdä. Joissain maissa on edistytty enemmän kuin toisissa tähän liittyen. Ja sitten komission tiedotuskampanja, se on alkanut ja se lähtee todellakin eh, sosiaalista mediasta ja sen käytöstä. Tämä tällainen päätös on nyt tehty ja sillä pitäisi olla vaikutusta linja-auton liikenteeseen, sillä yhä useammin nuoret käyttävät linja-autoja, koska junia pidetään liian kalliina, koska linja-autot ovat edullisempia ja niitä käytetään yhä enemmän nuorten keskuudessa. Ja siksi tämä e, tiedotuskampanja sosiaalisten medioiden kautta, sen pitäisi tällä lailla pystyä vaikuttamaan. Ja sitten tämä tiedotusasia, kyllä komissio on tällaisia julisteista, julisteita tehnyt ja vihkosia, mutta ei niitä aina löydy. On, ei ole pakko niitä laittaa siellä linja-autosemilla terminaalissa esillä. Me pyrimme kyllä vakuuttamaan kaikki siitä, että näitä lehtisiä pitäisi mahdollisimman paljon jaella, mutta näin ei kuitenkaan aina tapahdu. Ja sitten edustaja Kramer puhui tästä erosta näiden poikkeuksien välillä, jotka koskevat eh, linja-autoja ja toisaalta rautatieliikennettä. Tässä lähdette varmasti liikkeelle Saksan tilanteesta. Ja aivan totta, Saksassa on näin. Rautateitä koskevia poikkeuksia ei ole siksi, että Saksan hallitus on näin päättänyt. Jos katsoo muita maita, niin päinvastoin rautatie liikenteessä on paljon enemmän poikkeuksia kuin linja-autoliikenteessä. Paljon enemmän. Eli rautatieyhtiöt voivat jättää pois kansalliset palvelut. Tällainen mahdollisuus on lähes kaikkien Itä-Euroopan maiden käyttämiä ja myös yhdistynyt kuningaskunta on käyttänyt tätä mahdollisuutta hyväkseen kun näitä vertaillaan, niin näitä kahta liikennemuotoa, niin ei tässä tilanne niin huono ole linja-autojen kannalta kuin voisi ehkä ajatella, jos verrataan rautatien liikenteeseen. Ja kun rautatieasetusta asetusta tarkistetaan, niin tämä on yksi niistä seikoista, johon haluaisimme vielä palata. Eli tässä hyvä puheenjohtaja suurin piirtein se, mitä voi näihin kysymyksiin vastata. Kiitos. Paljon kiitoksia komissiolle herra Kramer. Äh, Yksi asia ei mennyt ihan oikein. Komissioneuvosto tuolloin kun tarkasteltiin eh, raidiliikennettä, haluttiin, että kansainvälisiin kysymyksiin kiinnitettäisiin huomiota. Ja parlamentissa tätä pidettiin ihan hulluna, koska silloin voi mennä Kölnistä eh, Brysselin samalla ja sitten jos menee Kölnistä Aaheniin, niin silloin ei saa mitään korvauksia, jos on myöhässä, mutta sitten jos tulee eh, Kölnistä vaikka Brysselin, sitten kyllä neuvoteltiin koko yö. Ja silloin todettiin, että yhteinen liikelle, silloin kun puhutaan pitkämatkan liikenteestä, on huomioitava riippumatta siitä, tulee tuleeko mukaan rajanylitys vai ei. Eli tämä ei ole kansallinen kysymys, vaan kyseessä on eurooppalainen lainsäädäntö. Ja silloin kun puhutaan pitkän matkan liikenteestä, raideliikenteestä, niin korvaukset ovat mahdolliset aina, jos juna on myöhässä. Puheenjohtaja, haluaisin vain vahvistaa, että nykylainsäädännössä on jäsenvaltioilla sellainen mahdollisuus, että tätä asetusta ei sovelleta kansallisiin rautatiematkoihin ja aivan liian moni on käyttänyt tätä poikkeusmahdollisuutta meidän mielestämme. Paljon kiitoksia. Tämä on yksi keskeisistä kohdista joista keskustelemme, koska saamme lainsäädäntötekstin pian ja siitä järjestetään sitten muitakin kuulemisia komissiossa ja minusta todella pitäisi pitää paneelia katsoa, mitä tapahtuu Euroopan laajuisesti, jotta voitaisiin vertailla. Esimerkiksi meillä Ranskassa on uudistettu Macronin ähm, laki, joka koskee linja-autoja – Mm, kyllä vain. Täytyy myös katsoa kannattavuuspuolta ja niitä konkreettisia investointeja. Hei, me olemme hyvin aikataulusta edellä tänä aamuna. Meillä oli hyvin nopea äänestysistunto tänä aamuna. Siksi keskeytänkin nyt aina 11 saakka, joten voimme soittaa kollegoillemme, että he saapuisivat tänne kello 11, koska silloin meillä on TEN-T-koordinaattoreiden kanssa tapaaminen. Tapaamme siis täällä kello 11. Olkaa silloin täällä kaikki. Paljon kiitoksia. Mes chers collègues, nous reprenons la séance. Hyvät kollegat, jatkamme istuntoa. Nyt olemme esityslistan kohdassa 18 ja meillä on yhteinen keskustelu nyt TEN-T-koordinaattoreiden kanssa. Viime kokouksessa jo asia käsittelimme. Nyt käsittelemme horisontaalista kysymystä, joka liittyy kaikkiin liikennekäytäviin vahvistetaan älykkäitä liikenneverkkoja ja otetaan huomioon tässä kaikessa vähähiilisyys, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Nyt saamme katsauksen siitä, mitä Bal- Itämeren, Välimeren äh, käytävällä on tapahtunut ja niin edespäin. Valitettavasti herra Bodevig ei pääse tänne. Atlantin käytävä, jota esittelee herra Sekki. Kiitos, että te olette päässeet tänne tänään. Ja sitten vielä Skandinavian välimeren käytävä herra Pat Cox. Kiitoksia, että olette tulleet tänne. Näkemyksiä vaihtamaan kansamme on aina ilo saada teidät tänne valiokuntaamme. Innolla odotamme teidän esityksiänne Teillä on jokaisella varttitunti esityksen pitämiseen. Meillä on nyt hyvin aikaa tänään aamupäivänä näille esityksille. Sen jälkeen jatkamme keskustelulla sitten. Meillä on kaksi pääesittelijää, herra Ismail Ertug ja Markus Piper. Ja jos hän ei ole täällä, niin häntä varmasti edustetaan. He ovat pysyviä TNT-esittelijöitä ja sen jälkeen sitten valiokunnan jäsenet voivat pitää puheenvuoroja myöskin. Kiitoksia, että olette täällä. Tervetuloa valiokuntaan. Olkaa hyvä. La présidente, je voudrais vous remercier. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin kiittää teitä siitä, että taas kerran voin olla täällä joka vuosi, hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, kun pääsemme tänne käymään, niin tästä on hyötyä kahdella tavalla julkisesti. Ensinnäkin, että ollaan tilivelvollisia siitä, mitä täällä tehdään, ja toisaalta meillä on parlamentin valvontamahdollisuus, ja se kuuluu tämän valikunnan edustajille. Minä haluaisin nyt puhua kahdessa osiossa, kuten sanoitte, tämä kattaa nyt kaikki nämä ajatukset, eli että puhuttaisiin horisontaalista seikoista, jotka koskevat kaikkia käytäviä. Ja näin Euroopan komission kollegojen kanssa on voitu laatia tällaisia eri aiheita koskevia papereita, joiden pohjalta asioita pitäisi paremmin ymmärtää ja keskustella. Ja sitten toisessa osiossa puhun Skandinavian välimeren käytävästä. Ensinnäkin haluaisin lyhyesti puhua ilmastonmuutoshaasteesta. Pariisin ilmastonmuutososapuolet, koko se Pariisin sopimus on todellakin nyt asettanut tavoitteet sille, mihin pyrimme. Ja kuten tiedätte, maaliskuussa 2016 eh, energia Euroopan unioni päätti 2030 mennessä velvoittavista kasvihuonekaasupäästövähennyksistä. Kuten tiedätte, maantiekuljetukset ovat suuri osa päästöjen aiheuttaja, mutta myös ilmaliikenne ja meriliikenne päästöt ovat lisääntyneet. Toisin kuin muilla aloilla, kun asioita analysoi, niin valitettavasti 2008 vuoteen asti liikenne- ja kuljetusalalla kaikista uusista säännöistä huolimatta, polttoainesäännöt ja niin poispäin, niin koska meillä on niin paljon lisää liikkumista, niin 2008 tilanne oli huonompi kuin vuonna 1990 toisin kuin muilla aloilla. Jos ajatellaan nyt tämänhetkisiä tavoitteita ja 2050 tavoitteita, niin on selvää, että me nyt olemme liikennekuljetusalalla jäljessä 2030 tavoitteiden osalta ja 2050 tavoitteiden saavuttaminen pakottaisi siihen, että 67 prosenttia pitäisi vähentää liikennepäästöjä. Tässä oltiin menossa pohjoisen suuntaan, mutta nyt pitää kattaa myös etelä. Ja tämä tekee selväksi sen, että ei riitä se, että vain lisätään muutoksia, vaan nyt tarvitaan todellakin eh, mullistavia muutoksia. Tämä tuskin, mitä sanon, on teille uutta, mutta tämä liittyy kuitenkin hiilestä luopumisprosessiin ja tarvitaan politiikkaa, niin kuin on jo muutaman vuosikymmenen ajan tehty, että siirrytään liikennemuodosta sellaisiin muotoihin, jotka vähemmän saastuttavat ja tämä on korostanut sitä, että sekä matkustajat että rahtiliikenne siirtyisi eh, lentoliikenteestä rautatieliikenteelle ja myös sisävesiväylille. Ja toinen kysymys koskee uusia polttoaineita, olipa kyseessä Eh, biopolttoaineet tai tyyppi, mitä ne nyt ovatkin. Meillä on erilaisia vaihtoehtoisia polttoainesuunnitelmia ja sitten on myös tiettyjä eh, alueita, joilla tällaisia testejä käydään. Ja toinen asia on sitten, miten voidaan käyttää verkkojen Eurooppaa järjestelyä ja esiriä ja investointipankkia ja sen lainoja ja avustuksia, vaikka tämä ei sitten ihan selvästi koske liikennealaa, niin on kuitenkin horisontti 2020 myös joitain liikenneosioita. Meitä siis kiinnostaa nyt miettiä sitä, miten voidaan saada aikaiseksi eh, uudenlaista muutosta, ei lisätään vain määrällisesti, vaan dramaattisesti eh, pyritään eh, ottamaan uusia keinoja, että päästään näihin asetettujen tavoitteisiin. Ja toinen horisontaalinen seikka, jonka lyhyesti mainitsin, ovat älykkäät liikennejärjestelmät. Tämä on Tämä digitalisointi on yksi tärkeitä trendejä ja siihen liittyy automaatio. Ja nämä ovat selvästi sellaisia trendejä, jotka tulevat jatkumaan ja syvenemään liikennealalla jatkossakin. Ja sen takia nyt pitää ajatella uudella tavalla näiden urautuneiden muotojen ulkopuolelta, jos halutaan liikennejärjestelmiä miettiä, niin pitää huomioida myös älykkäät energiaverkot, uudistuvien energialähteiden järjestelmät ja tämä liittyy myös televiestintäverkostoihin ja digitaalisiin viestintäverkostoihin. Tämä koskee siis käyttäjiä ja infrastruktuuria ja liikennevälineitä. Ja jos ajatellaan nyt siis tätä kokonaisuutta, en niin mennä yksityiskohtiin, mutta meitä kiinnostaa kuitenkin se, minkälaisia Eh, yhteyksiä on kuljettajien ja ajoneuvojen välillä ja miten ajoneuvot voivat kommunikoida keskenään ja miten tämä liittyy turvallisuuteen ja esimerkiksi rekka-autojen yhteiskuljetuksen, mistä Hollannissa oli kyse viime vuonna. Ja sitten tässä on vaikutus myös infrastruktuuriviestintään ja sitten on eh, yhteistyötä tekevät älykkäät liikennejärjestelmät, eli tietojen prosessointi ja lähettäminen takaisin eri järjestäjien hallinnoille ja käyttäjille, jotta voidaan optimisoida infrastruktuurin käyttö. Tämä on yksinkertaisen kuulosta, mutta kuitenkin monimutkaista. Olemme kuitenkin havainneet käytävillämme, että meillä on mahdollisuuksia testata tätä kaikkea. Meillä on käytävillä jo räätälöityä kapasiteetteja, joissa on lähdetty liikkeelle olemassa olevista eh, operaattorien välistä yhteyksistä tarvitsemme oikeanlaisia keskusteluja oikeiden ihmisten välillä alueellisten tai kansallisten rajojen yli jostain on lähdettävä liikkeelle, mutta ei välttämättä rajalle pidä pysähtyä. Eli tässä ihan lyhyesti eh, nämä ilmastoasiat ja älykkäät liikennejärjestelmäasiat. Meidän pitää kutsua muutkin mukaan tähän työhön järjestelmän sisäpuolelle. Eli jos jollain on hyvä älykäs liikennejärjestelmä tai Eh, muu ehdotus, joka on ikään kuin pisto, joka laitetaan rasiaan, joka on sitten se toinen puolisko. Ja tämä synergia on tärkeää. Ja nyt menisin ehkä tähän Skandinavian välimeren käytävään. Tämä on meidän järjestelmämme pohjois-etelä-akseli. Tämä lähtee Suomen ja venäläiseltä rajalta. Tässä on Suomi, Ruotsi, Norja, Saksan Itämeren satamat ja Saksasta sitten Berliinistä Müncheniin ja siitä eh, Itävaltaan, Italiaan, Sisalian, Sisiliaan ja Maltalle asti. Tässä on seitsemän, maata, seitsemän EU-maata ja yksi lisämaa Norja, kahdeksan maata yhteensä. 9300 kilometriä eh, val- rautatierikkoja 6300 kilometriä, moottoriteitä 19, runkoverkon lentokenttää ja eh, valtamäärä eh, merisatamia. Meillä on nyt toinen suunnitelma vaihe meneillään ja jäsenvaltioiden hallitukset ovat nämä hyväksyneet ja komissio on tätä ajanut ja tehnyt yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja myös myiden operaattoreiden kanssa. me mietimme tässä pullon kauloja ja EUn lisää arvoa ja Brennerin sola mm, on ja tunneli siellä on yksi hankkeistamme. Tämä on todella kunnianhimoinen. Siinä tulee olemaan 64 kilometriä mm, tunneleita Innsbruckista ja se tulee olemaan kaikista pisin tunneli koko maailmassa, paitsi ehkä Kiinassa suunnitellaan jotain vielä kunnianhimoisimpaa. Tämä käytävä on jo hyvin pitkälle edistynyt. Me olemme jo yli 60 kilometriä tunnelita kaivaneet, mutta suurin osa on vain sellaista tunnelin kaivoa, että sinne päästään sisälle työskentelemään tai sitten mm, tutkiva mm, tunnelin tekemistä, jotta voidaan tietää, minkälaista ympäristöstä on kyse, mutta tämä on kuitenkin hyvin tärkeää, koska tähän liittyy nämä turvallisuuskysymykset, eli 64 kilometriä pohjoiseen ja 64 etelään päin ja 64 tällaista tutkivaa ja huoltotunnelia sinne keskelle ja sitten pitää mennä sinne rakentamaan nämä tunnelit yli 220 kilometriä kaiken kaikkiaan, mutta olen kuitenkin nyt, nyt pystyn nyt sanomaan, että yli 8 prosenttia kaikista tulen tekemissopimuksista on tehty. Tämä siksi, että EU on todellakin sitoutunut 2007 vuodesta alkaen on suuri osa kahdesta miljardista eurosta käytetty ja 40 prosenttia koko e, näistä sitoumuksista on toimitettu ja nyt todella on edistytty ja alkaa näyttää selvältä, minkälainen tunne tästä tulee. Operatiivinen vaihe on vasta myöhemmässä vaiheessa, mutta varmasti saadaan paljon hyötyä tästä rahasta ja saadaan sellaisia hankkeita aikaisiksi, joista sitten voidaan olla ylpeitä jatkovuosina. Ja toinen iso hanke on eh, Itämeren alueella. Tässä me näen Kööpenhaminan saarelta eteenpäin ja luodaan makroalue, joka yhdistää Hamburgin ja Kööpenhaminan ja Malmön, jopa Tukholman ja sitten myös ehkä Göteborgin kautta Osloon. Tämä hanke on kaikkien liikenneministereiden mielestä, myös muiden kuin tanskalaisten ja saksalaisten mielestä hyvin tärkeä. Nyt ollaan sellaisessa vaiheessa, että tanskalainen annon saanut taho on tätä ajonut eteenpäin, mutta pitää kuitenkin huomioida myös kansalaisten oikeudet. Pitää odottaa vielä eh, lisätietojen saamista. Meidän pitää pyrkiä siihen, että hallinto ja operaattorit aloittavat vuoropuhelun ihmisten kanssa varhaisessa vaiheessa, koska jos menee 6, 7, 8 vuotta siihen, että saadaan kaikki hallinnolliset ja lainsäädäntötoimet tehtyä, niin pitää aloittaa mahdollisimman aloissa, jottei tule sitten suuria kasaumia ja myöhästytään kovasti. Ja kolmas suurin hanke on rautatiehanke Saksan sisällä. Se ei ole rajat ylittävä, mutta sillä on rajat ylittäviä vaikutuksia ja se vaikuttaa kovasti Saksan sisällä. Kaikki Itämeren satamat, jotka ovat suuria, Bremenhaven ja Hampuri, Lübeck, Rostock, sieltä tulee paljon tavaraa sisämaahan toimitettavaksi. Nyt jo Bremenhavenissa 48 prosenttia kaikesta eh, tavarasta kulkee rautateitse. Tämä on suurin määrä koko Saksassa ja toiseksi suurin verrattuna Göteborgin. Jos tätä prosessia katsoo, niin kun mennään sisämaahan päin, niin siellä on kapasiteettiongelma Saksassa, vaikka tämä on saksalainen kapasiteettiongelma, niin se koskee ja vaikuttaa koko verkostoon ja siksi haluamme tehdä tästä Saksan asiasta eurooppalaisen, koska sillä on eurooppalaisia seurannaisvaikutuksia. Toinen asia jota käsittelemme, ovat nämä lisätoimet, esimerkiksi tietullit ja rahoitus rautateiltä, rautateille, maanteilta, jotta voidaan rakentaa näitä eh, suuria infrastruktuureja ja mietitään sitä, miten voidaan ruuhkautumista vähentää. Yksi asia, mikä politiikasta on selvää, että insinöörit voivat tehdä suunnitelmat, hydrologit ja geologit tekevät työn ja rahoittajilta saadaan rahat ja suunnittelijoilta suunnitelmat, mutta sitten sitten politiikka, se, että meidän pitää muuttaa politiikan tekotapaamme, niin tämä on vaikea, sillä kaikki ovat itse asiassa sitä mieltä, että heidän tapansa on paras. Eli jos kyseessä on keskusteluissa on saksalaiset, itävaltalaiset ja muut, niin ensin lähdetään liikkeelle siitä, mikä on paras tapa toimia jos halutaan saada aikaiseksi tällainen käytävä logiikka, niin tämä on hyvin vaikea, vaikka kaikki ovat valmiita näitä käytäviä rakentamaan. Ja ajatelkaapa sellaista tilannetta, että jos laitetaan miljardeja veronmaksajien, rahaa EUn aloille tällaisen Brennerin kaltaisen hankkeeseen, mutta lopulta on kuitenkin kaksi miljoonaa rikkaa, jotka vielä kulkevat Brennerin solaa pitkin ja siellä valtavalla tavalla saastuttavat rajat ylittäen mutta pitää miettiä, miten voidaan saada vaikutus, vipuvaikutus muihin välineisiin. Meillä, meille ei kuulu siemen eikä maa, johon se istutetaan, mutta meillä on kyllä oikea perspektiivi, joka pitää ottaa käyttöön. Ja sitten viimeinen seikka on ilman muuta selvää, tehän tiedätte tämän valit valittuina edustajina, että kun tulee uusi hanke, jonka rakentamiseen menee pitkä aika ja jolla on paljon vaikutuksia eh, alueen väestöön, niin heitä pitää kuulla, pitää käydä vuoropuolella heidän kanssaan, pitää pyrkiä rajoittamaan haittavaikutuksia ja miettimään sitä, miten saadaan tämän projektin tarpeet huomioitua ja myös alueen ihmisten tarpeet. Tähän tarvitaan kaikki meistä, mutta myös suunnitella viranomaiset näiltä alueilta. Eli kun tullaan mukaan tällaisiin EU-hankkeisiin, niin nämä eh, kentällä käytävät käytännön keskustelut pitää aloittaa aikaisin, koska niin menemme monta vuotta. Jos emme aloita ajoissa, niin sitten tässä käy niin, että näistä ei tule verkostoa näistä hankkeista, vaan tilkkutäkki, koska lopultakaan ne eivät ole sitten ole täydellisiä kaikista suurista investoinneista huolimatta. Tässä kaikki minun viestini. Kiitos. Merci pour euh, votre... Paljon kiitoksia tästä selkeästä ja optimistisesta esityksestä. Seuraavaksi professori Shekki, olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Eh, Hyvät valiokunnan jäsenet, on ilo olla täällä. Kiitos kovasti kutsusta. Tämä on hyvä mahdollisuus hieman päivittää kaikkea sitä, mitä tapahtuu näihin käytäviin liittyihin. Ja itse kerron tästä Atlanttisesta käytävästä ja voimme myöskin keskustella kanssanne tärkeistä horisontaalisista kysymyksistä. Ne pitkälti liittyvät omalta osaltani innovaatioihin, niin kuin äsken kaksinkin puheessa tuli esiin, mutta toisaalta myöskin sitten rahoitusinnovaatio on asia, jonka nostan esille. Ja nyt sitten hieman näistä käytävistä. Kollegahan puhui äsken Välimeren Skandinavian käytävästä. Nyt tarkastelemme hieman Atlanttista käytävää. Sen eh, merikomponentti on hyvin vahva. 13 eh, satamaa sitten sisävesiliikennettä myöskin meriliikennettä ja Todellakin eh, RFC 4 on siinä tärkeä eh, runko maantieteellisesti tarkastellen. Ja kunhan tämä käytävä on valmis, sen merkitys on toivottavasti suuri, ei pelkästään matkustaja, vaan myöskin rahtiliikennettä ajatellen sitten neljä rajatylityspaikkaa ja se linkittää kolme pääkaupunkia ja myöskin mukaan tulee muita tärkeitä eh, kaupunkikeskittymiä. Ja UIC ja sitten Iberian meidän raideleveys, nämä kaksi raideleveyttä ovat tässä käytävässä haasteellisia asioita. Me työstämme näitä kysymyksiä ja eh, korkean nopeuden eh, menettelyissä lähdemme liikkeelle USA, mutta on erittäin tärkeää, että molemmat hallitukset, Portugalin ja Espanjan hallitukset, saadaan sopimaan eh, asiasta ja tarkastelemaan sitä, miten tämä kysymys olisi mahdollista hoitaa, jotta päästään parempaan, tyydyttävämpään eh, tilanteeseen ja integraatioon, kun tarkastellaan yhteyttä muuhun Eurooppaan. Ja sitten erityishankkeita on myöskin, joita tarkastellaan ja niihin siirrytään lähemmin sitten seuraavalla rahoituskaudella. Ja on toivottavaa, että niiden myötä sitten tähän tilanteeseen palataan. Niin kuin jo mm, tässä nyt kuvataan. Tämänhetkinen tilanne on seuraavanlainen. Voitte tutkia lähemminkin tätä esitystä paremmalla ajalla. Tästä näkee, mitä on jo tapahtunut, mihin pyritään ja mitä sitten on suunnitteilla tai missä mahdollisia viiveitä on ilmennyt. tilanne on hankala ja huolestuttava joissain kohdin juuri tämä Espanjan, Portugalin asia. Sitä pyrimme viemään eteenpäin, mutta kaiken kaikkiaan katsoisin, että mukana olevat maat, maat Ranska ja Iberian niemimaa todellakin ovat hyvin ponnistelleet tämän asian eteen. Ja jos sitten käydään läpi tähän asti suurimpia saavutuksia, niin kannattaa todeta, että Tour Bordeaux on nyt otettu käyttöön heinäkuussa. Se on pitkälti valmis. Se on suurin PPP, kun tarkastellaan maailmanlaajuisesti tätä 7,8 miljardia euroa. Ja tämä kaikki mahdollistui GTT-rahoituksen eh, myötä Tällöinhän puhutin tästä innovatiivisen rahoitusvälineen esisästä oikeastaan, sitä käyttää nykyään, mutta tämä oli varsin hyödyllinen rahoituslähde. Ja se tarjosi myöskin e, kapasiteettia tarkastellen paikallista liikennettä ja rahtiliikennettä. Ja mielenkiintoinen seikka liittyy sitten myöskin siihen, miten Eh, Puerto del Estado Espanjassa. Eh, pääsy sinne mahdollistuu ja tässä sitten Esirin rooli oli merkittävä, eikä tämä liity pelkästään näihin asioihin, jotka tulee hoitaa, vaan tässä on esimerkki eh, sellaista tilanteesta, tällaista pulling-tyyppisestä hankkeesta, jossa on yksi johtotaho, viranomainen, ja näin pyritään saamaan aikaan parempi vuoropuhelu yhteen toimivuus Eserin kanssa. Huerta de la eh, ja tähän liittyvä rahastus todellakin perustettiin siksi, että haluttiin mahdollistaa nämä transformaatiot, eh, ottaa pieni eh, pienen hankkeiden rypäs tähän mukaan. Muutoin hedelmällinen vuoropuhelu Eserin kanssa olisi ollut varsin mahdoton ja sitten mukaan tulee muutama isompi hanke, josta on mahdollista ei petä hyödyntää ja esiriä myöskin, ja näin saadaan aikaan hyviä tuloksia. Ja sitten vielä lyhyesti lopuksi näiden saavutusten osalta toteaisin, että myöskin tämän käytävän hallinnoinnissa on hyvin edistytty, varsinkin Iberaniemman osalta. Nyt on saatu aikaan hallitusten välinen korkeatasoinen työryhmä, Espanjan ja Portugalin välinen sellainen joka keskittyy pitkälti yhteen toimivuuskysymyksiin ja juuri tähän raideväliasiaan. Ja toisaalta myöskin siellä päivitetään tapahtumia, varsinkin mitä tulee näiden hankkeiden toteutumiseen ja puuttuvien linkkien olemassaoloon. Investointeja edelleenkin tarvitaan. On arvioitu, tänään 45-50 eh, miljardin euron suuruisia investointeja vielä tarvitaan. Noin 11 miljardissa liikkuvat tähän hetki, tämänhetkiset investoinnit ja kolmen miljardin eh, euron määrä on eh, mahdollistettu SEFin ja ERDF-rahastojen kautta. Ja noin 7 miljardia euroa on nyt aktivoitu hankkeiden käyttöön. Ja sitten muut rahoitusvälineet, eh, niin kuin mainitsin, niiden kautta on saatu käyttöön vielä 5 miljardia lisäinvestointeihin. Mutta lopuksi vielä toteaisin kuitenkin, että huomattava summa, noin 7-8 miljardia euroa, eh, tarvitaan, jos halutaan Iberian eh, niemimaan raide yhteen toimivuus saada täysin toimintakuntoiseksi. Paljon todellakin on jo tehty ja ratkaisuun on pyritty, mutta kuitenkin tämä asia on niin tärkeä, että sen osalta on todellakin edettävä ja toivottavasti jonkinlainen ratkaisu asiaan löydetään. Ja sitten hieman kertoisin tästä eh, toisesta osiosta eh, rahoitukseen liittyvistä innovaatiotoimista. Tässähän liikkeelle on lähdetty suurien investointitarpeiden pohjalta. Niitä tarvitaan, jos halutaan saada vuoteen 2030-50 tilanteen täysin valmiiksi 750 miljardia euroa kokonaistarve, investointitarve. Ja tätä taustaa vasten, kun näin suuresta summasta on kyse, niin sitä ei voi kokonaisuudessaan toteuttaa olemassa olevien rahastojen kautta. Siksi on tärkeää pyrkiä löytää pyrkiä saamaan mukaan myöskin yksityisiä tahoja. Tämähän on teille varsin tuttu asia. Emmekä nyt ehkä puhu kuitenkaan ihan kannustimista julkis-yksityiskumppanuksen osalta, mutta kuitenkin mietimme sitä, mikä olisi parempi konteksti sille, että saataisiin tämän tyyppinen rahoitus mahdollistumaan. Ja raportin takana, joka saatiin valmiiksi muutama vuosi sitten. Tämä ajatus oli vahvasti esillä. Sehän esitettiin teillekin ja neuvostolle ja edelleenkin <clears throat> sitä käsitellään ei pelkästään sen selvittämiseksi, missä on edetty ja mitä on täytäntöön pantu, vaan myöskin kun halutaan nostaa esiin erilaisia uusia ongelmia ja sitten niiden mahdollisia ratkaisumalleja muistanette, että eh, lähinnä neljä aihealuetta eh, oli esillä. Ne löytyvät tästä ensinnäkin eh, hanke pipelinin vahvistaminen, kapasiteetti, kysymykset, neuvoantava hub, Jaspers ja tekninen avunanto, sitten byrokratian vähentäminen, hankintojen mahdollistaminen, valtion tuet, niin edelleen. Ja rahoituksen, rahoituspohjan laajentaminen, paremmin eh, yhdistään erilaiset rahoituslähteet ja sitten olisi hyvä aikaan saada myönteisempi eh, ilmapiiri, kun puhutaan eh, rahoitusmarkkinoista, PPPiden kohtelusta ja sidosryhmien mukaan tulosta. Ja nyt sitten lyhyesti kerron siitä, mihin on päästy, mitä on saatu aikaan ja miten paljon on vielä kesken. Eli tässä nyt nousevat esiin nämä kolme ensimmäistä kohtaa. Hyvä, niin ensinnäkin tämä liikennehanke pipeline on erittäin tärkeä ja selvää, että tarvitaan parempia hankkeita, sellaisia, jotka sopivat paremmin uuteen kontekstiin, jossa mukana ovat myöskin yksityiset sijoittajat ja aikaisemmissa yhteyksissään rahoitus pitkälti saatiin e, julkista lähteistä ja julkiset toimijat olivat mukana e, määrittämässä hankkeiden toteutusta. Ja pidämme tärkeänä sitä, että ei pelkästään puhuta perinteistä PPistä, vaan e, saadaan enemmän ja enemmän mukaan uutta lähestymistapaa jossa puhutaan tällaista blending call-tyyppisistä kilpailuista hankkeet määritellään teknisen toteutuksen ja rahoituksen kannalta hyvin tarkasti jo alkuvaiheessa. Ja pidämme hyvänä myöskin sitä, mitä neuvoa antavan HAPSin yhteydessä on tapahtunut ja että Jaspersin työt jatkuvat. Toinen tärkeä kokonaisuus, tärkeimmät hallinnolliset kysymykset, One Stop Shop, ANO-aloite, jota halutaan eteenpäin viedä aina kun mahdollista. Sitten valtion tuki, eh, säännösten uudelleen tarkastelu ja toisaalta sitten eh, nopean menettelyn toteutus, varsinkin kun puhutaan eh, esirpohjaisista hankkeista. ja sitten hyväksyntäprosessi, sen uudelleen tarkastelu, move pääosasto MOVE lähtee, lähtee tätä tarkastelemaan ja asia käydään läpi näiden päivien tai ensi viikon aikana. Tässä ei pelkästään kartoiteta tilannetta, vaan tullaan tekemään myöskin ehdotuksia siitä, kuinka ratkaista tärkeitä hankalia ongelmia, sellaisia, jotka ovat tyypillisiä varsinkin rajat ylittävissä tilanteissa silloin, kun ei aina tiedetä, mitä lainsäädäntöä on syytä soveltaa, millä kielellä ja niin edelleen rahoituspohjan laajentaminen. Ja tässä tarkoitus olisi eh, keksiä uutta innovatiivisempaa lähestymistapaa ja hyödyntää tätä blending-tyyppistä eh, menettelyä, eli että voi olla mahdollista yhdessä käyttää eri rahoituslähteitä ja näin päästä hyvin tuloksiin ja tämän tyyppinen blending call, josta kohta kerron hieman, on todellakin ensimmäinen tärkeä askel juuri tähän suuntaan. Yleensähän hanke hyväksytään, jos katsotaan, että sen rahoitustarpeet voidaan hoitaa ja että tässä todellakin sitten 20 prosenttia on tukin osuus ja tällöin voidaan ajatella esimerkiksi EIB-luototusta tai esiriä tai yksityisiä lähteitä esimerkiksi luototuksen kautta tai tietynlainen takuu eri rahoituslaitosten kautta, että nämä asiat todellakin on esitetty hyvin toimiviksi. Ja sitten tämä tuki mahdollisuus saadaan siinä vaiheessa, kun rahoitusasiat eh, saatetaan päätökseen siinä vaiheessa, kun kaikki nämä muut rahoitukseen liittyvät kuviot on saatu sovituksi. Ja nyt sitten hieman hankkeiden laadusta, jos todellakin haluaa liikepankin vakuuttaa siitä, että sen kannattaa luotottaa omaa hanketta, niin totta kai hankkeen tulee olla hyvä myös teknisesti tarkastellen. Ja tältä pohjalta sitten kannattaa katsoa hieman eri vinkkelistä suurhankkeita. Pooling oli aspekti, jota tässä äsken käytin, ja nyt sitten segmenting on sana, jota käytän tässä yhteydessä. Laajat hankkeet on mahdollista jakaa osiin, ja tietyt osat, esimerkiksi logistiikkafoorumi tai ähm, pääsy äh, Brenneron tunneliin, äh, voidaan ajatella, että tällöin blending tyyppistä menettelyä voidaan käyttää, koska puhutaan riittävän houkuttelevista hankkeista. Ja vielä muutama sana kohta lopetan, koska puheaikani alkaa umpeutua. Se, miten rahoitusmarkkinoita äh, hallinnoidaan on mahdollistanut sen, että Solvensi 2 myötä huomattavan muutoksia oli mahdollisuus esittää. Ja todellakin jo tässä vaiheessa meillä on mielenkiintoista esimerkkiä siitä, kuinka pitkän aikavälin sijoittajat vaikuttavat kiinnostuneilta omaan hankkeeseemme. Ja myöskin pankkiasetus ja Basel 3-asetus jonka tarkoitus on juuri käynnissä, saattavat mahdollistaa sen, että nykyisellään nämä pääomavaatimukset eivät ole toteuttamiskelpoisia, mutta mahdollista on, että näiden muutosten myötä sitten niistäkin saadaan lisähyötyä. Ja näin toivottavasti on mahdollista laatia vielä parempi raportti siitä, eh, mitä on tapahtunut, mitä tullaan tekemään. Tällainen raportti laaditaan ensi syksynä. Ja herra Porvik, joka valitettavasti ei tänään päässyt tänne terveydellistä syistä. Eh, hänenkin kanssaan keskustelen ja todella, eh, jos teillä on kysyttävää, niin mielellään vastaan jos teillä on kysymyksiä esimerkiksi liittyen ongelmiin ja kysymyksiin, jotka ovat estäneet asioiden hyvän etenemisen. Niitä on syytä tarkastella. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset kaikille kollegoille. Paljon kiitoksia näistä kahdesta hyvin selkeästä esityksestä ja hyvin haastavista esityksistä myös. Puhutte investoinneista. Palaan niihin kohta. Avaan keskustelun nyt. Aloitan antamalla puheenvuoron Hervin van den Kampille. Olkaa hyvä. Anteeksi. Totta. Puhut ensin esittelijämme herra Ismail Ertug. Kaikki hyvin tähän mennessä. Kiitos Vim. Ja kiitän vielä kerran herra Koksia ja herra Sekkiä. Täytyy vain toistaa, että hyvin usein TEN-T-verkkojen suuntaviivat ja ajatus siitä, että meillä tällaisia käytäviä on, on ehkä paras asia, mitä meillä koskaan on keksitty, ainakaan minun toimikautenani täällä Euroopan parlamentissa – ja siitä haluaisin kiittää teitä koordinaattoreina. Minulla ei ole erityistä kysymystä teille, koska minulla on sellainen vaikutelma, että kun mitään ongelmia ei ole, niin silloin hiljaisuus vallitsee. Ja nyt tuntuu siltä, että te olette asian mm, päällä ministerien, jäsenvaltioiden, vastapuolen kanssa. Ja mm, täällä Euroopan parlamentissa voimme olla tyytyväisiä työhönne, mutta ehkä teidän kokemuksenne – vaikka siihen, niin kuin puhuimme tästä lainsäädännöstä 4-5 vuotta sitten, oli hyvin vaikea saada mukaan ajatusta, eh, kun meillä oli nämä väyläalustat, corridor platforms, sit eh, neuvoston kanssa käsitteillä, niin oli vaikea saada kansallisen tason päätöksentekijöitä pöydän ympärille. Mikä kokemuksenne on nyt? tässä vaiheessa. Tuntuu siltä, että sieltäkin on tullut vihreää valoa ja he ovat ikään kuin äh, sisäistäneet tämän ajatuksen. Tämä on oikeastaan ainoa kysymykseni. Pääosin vain kiittäisin erinomaisesta tehdystä työstä. Paljon kiitoksia, Ismail Ertug. Seuraavaksi herra Wim van den Kamp. Dank u zeer. <clears throat> Ik zal toch in het... Puheenjohtaja, Kiitos oikein paljon. Minä puhun hollantia. Aivan ensiksi haluaisin korostaa sitä, mitä herra Ertuk sanoi. Eli on hienoa, että molemmat olette täällä paikalla nyt. Pat Cox tämän jo sanoi. Näin voidaan antaa lisää legitimiteettiä sille, mitä täällä tehdään. Ja on hyvä, että Euroopan parlamentti on nyt mukana Meillä on muita koordinaattoreita, jotka ovat käyneet paikalla ja tästä saa hyvän kokonaiskuvan, sillä pitää katsoa muitakin kuin omia käytäviään ja katsoa tätä kokonaisuutta, jotta sen voi ymmärtää. On hyvin hyvä nähdä, miten Pat Cox lähestyi näitä uusia asioita, kuten hiilestä luopumista ja muita aspekteja, miten ne voidaan ottaa mukaan TNT-hankkeisiin. Näin ei aina käy EU:ssa. Meillä on valtavia DG, jotka tekevät vain omalla sarallaan työtä omassa siilossa. Vaikuttaa siltä, että tässä vain omia hankkeita mietitään. Oikein hienoa, että te tässä lähestyitte asiaa laajalti. On kuitenkin seikkoja, joihin on paneuduttava Muutama kuukausi sitten puhuimme tilintarkastustuomioistuimen raportista, joka koski satamainvestointeja ja merenkulkuinvestointeja Euroopassa. Tämä oli te- TNTltä edeltävä raportti, mutta se oli aika kriittinen. Siinä tarkasteltiin jotain Espanjan satamia, jotka tietääkseni ovat nyt herra Sekin alaisuudessa. Eli meillä on olemassa tietty malli, ja linja, niin kuin Ismail sanoi. Enkä nyt halua sanoa, että tästä mitenkään pitäisi etääntyä, mutta tarvitaan myös legitimiteetti investoinneille. On saatava rahti kulkemaan satamien kautta. Ja miten tämä saadaan hoidettua? Tätä minä kovasti mietin. Muutama vuosi sitten keskustelimme täällä mietinnöstä, jossa puhuttiin metroinvestoinneista, jotka koskivat kaupunkialueiden yhteen liittämistä. Eri kaupunginjohtajat haluavat omat metrolinjansa käyttöön, mutta sieltä ei, niille ei kuitenkaan välttämättä riitä sitten käyttäjiä. Ja tämä toki mieleeni sen, mitä sanotaan täällä Foxin paperissa, että Suomi on ikään kuin siellä maailman perukoilla tai e, Euroopan rajoilla, mutta Mannheimin tarvitaan kuitenkin valtavasti investointeja, jotta voidaan mahdollistaa se, että kaupungissa jatkossakin voi elää. Miten päätetään, mikä on tärkeintä? Mennäänkö ensin Mannheimia, pyritään saada ihmiset tyytyväisiksi vai sanotaanko ei, lähdetään tuolta kaukaa Pohjolasta liikkeelle ja sitten vähitellen edetään etelään päin. Ei tässä tietysti näin toimita, mutta olisi hyvä tietää, miten tämä käytännössä etenee. Ja sitten jos ajatellaan rakennuslupia, meillä on tämä Oberhaus-yhteys. Pat puhui aluksi rakennusluvista ja niiden tärkeydestä, miten niitä voidaan edistää. Ja se, mitä herra Sekki sanoi, että tarvittaisiin yhden toimipisteen toimintatapa Euroopan komissiossa, mutta meillä on kuitenkin Enea olemassa. Ja mitä se tekee? Minä olin ymmärtänyt, että Enea olisi tämä keskitetty paikka komissiossa. Ja sitten vielä kysymys Kramer ja Ismail ja minä itse kävimme siellä Brennerin tunnelissa, mutta vaikka kuulimme, että poraus onnistuu, mutta e, paikalle vievät tiet eivät ole valmiita. Meillä on osa tunnelista jo valmiina, mutta kuitenkaan sinne ei pääse helposti paikalle. On oikein mielenkiintoista kuulla tähän vastaus, vaikka itse en voi paikalle jäädä, mutta henkilöstöä paikalle. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia, herra Wim van den Bank. Rova Meisner. Kiitos. Nyt vähän Saksaa sitten Hollannin jatkoksi. No, valitettavasti Hollanti en osaa yhtä hyvin kuin Saksa. Kiitokset koordinaattoreille alustuksista. On aina hyvä saada päivitettyä tietoa näistä asioista. Niin kuin tässä jo todettiin, aina kun vierailijoita käy, suuntaviivat, <laughs> ikään kuin tämä metrokartta ja sitten riittävä tähän tämä todellakin oli melkoinen esitys ja on todellakin etujemme mukaista näin edetä, jos halutaan sisämarkkinoita vielä vahvistaa. Ja tärkeää on saada nämä käytävät hyvään kuntoon. Karo Sekille seuraavanlainen kysymys. 750 miljardia kattaa siis kaiken tarvittavan, ei pelkästään omaa käytävään, vaan ilmeisesti kaikki käytävät. hän oikein. Ja sitten toinen kysymys. Esititte myöskin suosituksia siitä, miten olisi mahdollista löytää yksityisiä sijoittajia. Ja kun puhuttiin verkkojen Eurooppa-välineestä, niin silloin todettiin, että hankebondeja tarvittaisiin, mutta niitä ei ilmeisesti ole helppo kuitenkaan saada. Onko esimerkkejä olemassa? Basistunneli mainittiin, mutta onko muita esimerkkejä siitä, että tällaisia hankejoukokirjoja olisi pystytty käyttämään ja tällä tavalla hieman onnistuttu nostamaan käytettävissä olevia varoja. Ja sitten eh, kysymys herra Padilla. Tässä eh, puhuttiin jo päästömääristä ja usein puhutaan siitä, että hyvä olisi päästä esimerkiksi raite, raiteille, raiteille ilmasta tai eh, vesireiteille maanteiltä, mutta itse katsoisin, että ei ole viittävän hyvin otettu käyttöön teknologiaa esimerkiksi sen suhteen, miten satelliittipaikannusjärjestelmät saadaan hoitumaan myöskin raideliikenteen yhteydessä. Ja onko tilanne teidänkin käytävän osalta se, että näitä siirtymiä ei toteuteta riittävän paljon? Ja sitten nämä sisäiset käytävät, tässähän on olemassa lainsäädäntö vaihtoehtoisten energioiden käytöstä infrastruktuurissa ja nyt ollaan täytäntöönpanovaiheessa menossa ja kysyisin, miten pitkälle sitä on sovellettu omien käytävienne osalta. Kysyn tätä siksi, että niistä osa liikkuu nimenomaan Saksan alueella. Ja sitten itse näistä käytävistä tässä mukana on myöskin eh, joitain satamia, aika paljonkin satamia, koska tämä atlanttinen reitti on varsin merellinen kysyisin näistä satamista, eh, ovatko ne riittävän hyvin varusteltuja, mitä tulee eh, vesihuoltoon, jätevesien käsittelyyn ja poistoon, sillä olen saanut kuulla, että on paljon satamia Euroopassa, jossa teknologia ei ole riittävän pitkälle ja todellakin eh, tämä saattaa johtaa merten saastumiseen. Infrastruktuuri eh, on mahdollista hoitaa esimerkiksi, eh, jos varoja saadaan käyttöön. Ja sitten yhteydet Hampuri, Bremen, Hannover ja tästähän pitkään keskusteltiin tämän y tiereitistön osalta, jota ei sitten koskaan saatu aikaan. Onko teillä jonkinlaisia suunnitelmia tähän liittyen aikataulullisesti? Merci, Madame Kiitos, edustaja Meissner. Sitten herra Kramer. Kiitos alustuksista. Ja Vatkoksin alku, puheenvuoron alku oli hyvä, koska siinä nämä eri ulottuvuudet tuotiin esiin. Neljänneksestä päästöistä liikenne vastaa ja vuodesta 90 alkaen 28 prosenttia on ollut nousua teollisuudessa, 34 prosenttia sitten laskua. Eli ilmasto tavoitteisiin on mahdollista päästä vain, jos liikkuvuus kysymyksissä onnistutaan toteuttamaan muutokset. Kotatunneli, jota voi pitää eurooppalaisittain katastrofaalisena, 30 vuotta sittenhan luvan on käytyä päätettiin neljä maata allekirjoittajana ja ainoastaan Sveitsi sitten toteutti tämän käytävän ja Saksa ja Italia eivät piittaa yhtään. Kuitenkin Rotterdam Genova käytävä on äärimmäisen tärkeä eikä tunneli ole järkevä, koska syöttö ei tapahdu kunnolla. Karsruen osalta esitettiin, että sen tulisi olla valmis vuonna 2040. Italiassa ei sitten tapahdu mitään, ei ole tapahtunut mitään 20 vuoteen, 150 miljoonaa frankkia investointu, mutta rahoituksen hoitaa Sveitsi, ei Italia, vaikka sopimuskin on allekirjoitettu. Eli sumia ja varoitusta tarvitaan, niin kuin totesitte, kyllä näin, mutta mitä tehdä, jos kukaan ei sitten toimi sopimusten mukaisesti. Sopimukset allekirjoitetaan, niin siinä kaikki. Rendon tunnelin suhteen on jo edetty niin pitkälle, että enää ei voi taaksepäinkin mennä, mutta Saksassa kysyttiin liikenneministeriltä, että miltä tilanne nyt näyttää, koska esimerkiksi Brysselistä tunnelin ei ole millään tavalla määriteltyä reittiä. Eli tämä eh, ongelma saattaa toistua. Enkä ole kuullut myöskään yhtään mitään siitä, mitä Italia tekisi eh, Etelä-Italiasta Brenneron tunnelin suuntaan. Ja mm, Teidän tietysti on puolustettava omaa käytävänne, mutta minä kysyn komissiolta, eh, mitä te teette? Eh, on tärkeää, että jäsenmaat hoitavat omat käytävänsä. Esimerkiksi Italiassa eh, ei kannattaisi tehdä mitään ennen kuin saadaan tämä Genova-reitti kunnolla kuntoon. Sitten voidaan keskustella Baselin tunnelista ja ehkä reitistä Lion Torino, mutta ei kannata suunnitella tai suunnata rahoitusta näihin muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin ennen ennen kuin saadaan nämä tärkeät keskeneräiset kysymykset hoidettua ja miten näihin nyt tartutaan ja puututaan. Sitä kysyn teiltä. Koordinaattorit eivät välttämättä suoraan tähän osaa vastata, mutta tämä on niin tärkeä kysymys, että halusin sen esittää. Tanskan salmin ylitys. Tämä on tärkeä kysymys. Joskus sanottiin, että jos Tanska haluaa ja maksaakin, niin eihän Saksalla ole mitään sitä vastaan. Saksalla ei ole omia suunnitelmia tämän suhteen. Tietysti paljonkin rakennushankkeita on, mutta tämä on ongelmallinen asia ja lyhyempikin yhteys olisi ollut olemassa, koska tässä nyt ongelmana on se, että koko liikenne Skandinaviasta suunnataan e- Keski-Eurooppaan Hampurin kautta ja Hampuri on pullonkaula ja se on ongelma. Tämä on todellakin huono variantti. Toinen vaihtoehto olisi käyttää lyhyempää Rostokin reittiä Nyköpingin kanssa sovittiin parlamentissa, että uutta reittiä eh, sanerattaisiin, mutta tanskalaiset vastustivat, koska pelkäsivät, että heidän oma reittinsä siitä kärsisi, mutta se olisi ehkä kuitenkin järkevin tapa jos VMn linkkiä käytetään, niin tarvitaan muutoksia ja silloin tarvitaan sitten tunneli, joka huomioi autoliikenteen, mutta myös raideliikenteen. Ja jos näin on, niin silloin ei taaskaan tapahdu siirtymää eh, eh, muodosta toiseen. Ja tässä kannattaa tarkastella, sytyä, kysyä tai kysyisin, että eh, miten asiassa edetään. Galileo-hanke vei paljon varoja, ITS ja muut järjestelyt. Olisiko näitä mahdollista jollain tavalla kytkeä toisiinsa? Ja sitten Italian, Ranskan ongelma, PS, Ranska ei hyväksy tiettyjä vetureita Italiasta eikä ole kooperatiivinen näin ollen. Ja onko varma, että Espanjan junat voivat sitten tulla Ranskaan juuri tätä käytävää pitkin? Onko teillä tästä jo varmaa tietoa vai taasko tässä mennään samaan tilanteeseen, jossa pitkän matkan junien pääsy toisemaan alueelle ei niin vain onnistu. Eli tällaisia yhteyksiä ja sitten paikallisia aluetason yhteydet ja reititykset, näitä aina painotetaan, mutta mikä on tilanne käytännössä, miten jäsenmaat näitä asioita vievät eteenpäin. Merci, monsieur Kramer. Kiitos, herra Kramer. Olkaa hyvä, Lund. Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Cox ja herra Sekki. Minua tietysti kiinnostaa yksi sellainen käytävä, joka, eli tämä Välimeri, Pohjanmeri käytävä. Siitä varmasti sitten joskus myöhemmin, koska se ei ole tänään puheenaiheena, mutta koko tämä rahoitusasia on hyvin tärkeä ja herra Sechin esitys siitä, että keskitytään tähän poolingin rahoituksessa. Se auttaisi pienempiä hankkeita, erityisesti jos teitä oikein ymmärrin, että voidaan kerätä tätä rahoitusta tällä tavalla ja käyttää näin ikään kuin mittakaavaetuja etuja sitten. Ja samoin tämä yhden pisteen järjestelmä olisi hyvä. Nämä verkostot ovat hyviä erityisesti niin Kuten mainitsit, Pohjois-Suomi on ikään kuin maailman laidalla hyvin erillään ja kaukainen. Myöskin Irlannissa meillä on tällaisia etäisiä alueita ja se, että meillä on yhteydet Euroopan ytimeen on hyvin tärkeä asia ja tuen näin ollen tällaisia käytäviä ja niiden kehittämistä kaikkina hankkeineen. Kysyisin ehkä yhtä asiaa, jota ei todennäköisesti mainittu mainittu. Se on ehkä myöskin horisontaalinen asia. Tämä on merien moottoritiet. Nimittäin oli vähän huolenaiheita siitä, että TNT-verkot ja toisaalta meriväylät, että niitä ei ikään kuin yhdistetä, että jos meillä on meren ylitys, että se tapahtuisi saumattomasti jonkun käytävän alueella, ja näin ollen tämä merten moottoritiet on hyvin tärkeä ajattelutapa, että käytävät saadaan todella toiminnallisiksi. Voisitteko sitä kommentoida? Molemmat teistä kiittäisin teitä kovasti siitä, että tulitte tänne ja teidän työstänne. Ja odotan ilolla syksy, syksyistä raporttianne sitten. Kiitos. Kiitos, Rova Klune. Sitten edustaja Montero. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää näistä molemmista esityksistä, jotka olivat hyvin selviä ja konkreettisia. Niin kuin muutkin puhujat Saksasta ja Hollannista ovat sanoneet, minäkin olen sitä mieltä, että nyt pitää siirtyä Atlantin suuntaan ja puhua Portugalista. Jos ajattelen sitä, mitä olen lukenut, niin siitä saa sellaisen mielikuvan, että merellinen ulottuvuus, eli merten valtatiet, satama, infrastruktuurin riittävyys ja kaikki se, mitä liittyy, mikä liittyy sähköisiin merikulkujärjestelmiin ja LNG-tyyppisiin vaihtoehtoisiin polttoaineisiin. Kaikkea tätä ei tarpeeksi tutkita. Tarvittaisiin lisää tutkimusta koskien meriyhteyksiä ja tarvitsemme myös uusia hankkeita, jotta voidaan edistää meritse tapahtuvaa kauppaa ja tämä koskee myös ympäristölainsäädäntöä erityisesti suuriin aluksiin liittyen. Tässä ensimmäinen ajatukseni. Sitten on joitain seikkoja, jotka haluaisin ottaa esille. Esimerkiksi energian säilytys ja jakelu. Atlantin satamissa on paljon sellaisia mahdollisuuksia, joita ei käytetä hyväksi. Ja siksi minä tässä mietin näitä olemassa olevia asiakirjoja, kansallisia suunnitelmia, jotka koskevat vaihtoehtoisia polttoaineita. No mitä kaikista näistä suunnitelmista voi löytää ja miten nämä kansalliset suunnitelmat ja merten valtatiehanke toimivat yhteen. Ja sitten on Madeiran autonominen alue ja sen alueen satamat. Näihin ei viitata, kun hankkeista puhutaan. Eli saaristo ja atlanttinen ulottuvuus on tästä unohtunut. Voisitteko kommentoida tätä? nämä kysymykset on suunnattu herra Sekille, sillä hän puhui tästä Atlantin käytävästä. Mitä tulee sitten rautatiehen? Erityisesti tämä yhteys Madridin ja Evoran ja Portugalin muiden kaupunkien välillä. Mikä tilanne siellä on? Mikä on tämän hankkeen vaihe, joka ei nyt tunnu oikein edistyvän, ja mitä komissio pitää erityisen tärkeänä tähän liittyen. Ja sitten vielä viimeisiksi Portugalin pohjoisosa ja yhteydet espanjanpuoliseen galician alueeseen. Tämä on tärkeää sekä Portugalille että Espanjalle. Miten voi olla, että tämä on jätetty tästä pois? Kiitos. Merci beaucoup. Monsieur euh, Miltenberg. Kiitokset. Sitten herra Miltenberg. Äh, Madam Chair. Puheenjohtaja, ensinnäkin haluaisin kiittää erinomaisesta työstä, jota on tehty näiden liikennekäytävien hyväksi ja myös näistä mm, papereista. Minä vastaan ähm, ICTS strategiasta imco valiokunnassa Olen siellä esittelijänä. Olen iloinen Pat Coxin kirjoittamasta paperista nimenomaan ITCSistä. Ja tässä paperissa te todella suositatte sitä, että älykkäitä liikennejärjestelmiä laajennetaan. Meidän täytyisi todella ottaa vastaan haaste ja koordinoida paremmin, jotta käyttäisimme paremmin hyödyksi näitä cts mahdollisuuksia Euroopassa. Koska tämä on niin tärkeä aihe, niin suosittatteko erillistä cts koordinaattorit äh, Euroopalle tai niin kuin esimerkiksi Mertenvalta teille on? Ja kun puhutte tästä äh, näistä testikierroksista ja sitten meillä on tämä Merten tiet, äh, jota nyt jo rahoitetaan niin minkälaisia investointitarpeita teidän mielestänne on? Pystyttekö tekemään arviointeja siitä, miten me rajat ylittävät tilanteet ratkaisisimme myös datainfrastruktuurin suhteen? Voisitteko tästä ehkä hiukan vielä tuoda valoa aiheeseen? Kiitos, herra Maisensson. Olkaa hyvä. Kiitokset. Minä saan sitten puhua ruotsia. Kiitokset siitä, että olette täällä. On hyvin tärkeää saada tätä palautetta tänne valiokuntaan. Ja nythän meillä on nämä erityiset kysymykset älykkäistä liikennejärjestelmistä, hiilestä luopumisesta ja rahoituksesta. Minä huomaan, että käytävä ei pääty sen päätöspisteeseen kartassa. Tulen Pohjois-Ruotsista ja kartta, jota täällä käytettiin, näyttää siltä, että käytävät päättyvät Osloon, Tukholmaan tai Helsinkiin, isoihin kaupunkeihin. Mutta ei saa unohtaa siitä pohjoisemmaksi meneviä alueita. Ja näillä kartoilla meillä on myös ongelmia motivoinnin kanssa, koska yksi käytävä työn perusmotivaattoreista on se, että kaikki ihmiset näkisivät kokonaisuuden. Ja jos kokonaisuutta ei näe, niin Pat Cox tietää tämän hyvin. Hän on ollut Pohjois-Ruotsissa, mutta muille on sanottava tämä, että 90 prosenttia kaikista eh, Euroopan käyttämistä terästeollisuuden raaka-aineista tulevat Pohjois-Ruotsista. Ja näin ollen monet liikenteen solmukohdista ovat näiden käyttävien ulkopuolella Tukholmasta pohjoiseen päin. Tärkeää on tietenkin täydentävyys, mutta tämä pitäisi näkyä myös näissä raporteissa. Tehdään myös erilaisia kokeiluja, esimerkiksi Green Highway-aloite. Ne tapahtuvat näiden käytävien ulkopuolella. Se on Trondheimin ympäristössä. Yritykset ovat sähköautolatauspisteisiin investoineet, ja tämä mielestäni jää kokonaan raportoimatta. Ja syy, miksi otan tämän esille, on se, että jos minä Pohjois-Ruotsissa selittäisin ja puolustaisin esimerkiksi investointeja vaikka Fairman Beltin linkkiin, niin kaikkien pitäisi ymmärtää se, miten nämä linkittyvät toisiinsa ja miten tämä liittyy kokonaisuuden. Eli tässä on pieniä vinkkejä siihen, miten saisitte enemmän kannattajienelle hankkeillenne. Kiitos. Kiitos herra Nilsson. Sitten herra Rike. Kiitos puheenjohtaja. Haluan tietysti kiittää kahta koordinaattoria näistä esityksistä. Nämä esitykset olivat mielenkiintoisia ja omalaatuisia, koska ne osoittavat, että TNT-verkosta voi katsoa myös eri näkökulmasta. Yleensä tuntuu siltä, että kun verkostokoordinaattorit tulevat paikalle, niin he kertovat meille tietynlaista lego hankkeesta, eli että tärkeintä tässä on kaksi mahdollisimman kaukasta kohdetta yhdistää keskenään, mutta tärkeintä tässä on kuitenkin se itse pelaaminen näillä leikopalikoilla. Ja tässä nyt saatiin tämä temaattinen lähestymistapa horisontaalinen, niin kuin Pat Cox sanoi, tai sitten tämä rahoitushallinto, joka saatiin myös selvitettyä. Eli merittiä näissä esityksissä oli osoittaa, että tämä ei ole vain jotain maantieteistä peliä ja kun asia näin esitetään, niin se on väärin. Ja sitten toisaalta tärkeää on se, että käytävän arvo on enemmän kuin sen osien yhteenlaskettu arvo. Tämä pitää myös näyttää toteen, sillä tämä tällainen Lego palikoilla rakentamishanke on yleensä sellainen, että vain eri osioita tarkastellaan ja näin. Kollegatkin ottivat selväksi puhuessaan omista osioistaan, mutta kunkin oma osio ei kuitenkaan toimi samalla tavalla, jos se on erillinen tai jos se on integroitu laajempaan kokonaisuuteen. Ja tällainen ongelma tulee usein esiin sekä kollegat täällä että jäsenvaltiot usein toimivat näin, tarkastelevat omia osioita, mutta tässä hengessä ei pitäisi toimia. Ja sitten kääntyisin herra sekin puoleen. Hän, hän on rahoitusalan miehiä ja se käy ilmi. Tämä liittyy hänen muihin toimiinsa. Ja ensimmäinen kysymys olisi, pystytäänkö nyt tässä toimimaan yhteen toimivasti, kun meillä on erilaisia rahoitusvälineitä, yksityisiä ja julkisia, jotka voi jakaa alaosioihin. Oletteko sitä mieltä, että pystytään koherentisti tämä rahoitusjärjestely hoitamaan? Ja oli mielenkiintoista kuulla, että sanottiin, että tässä voitaisiin tehdä asiat toisinpäin. Yleensä sanotaan, kuinka paljon on avustuksia, sitten katsotaan, miten budjetti saadaan sen puitteissa hoidettua, mutta tämä olisi niin, että etsittäisiin nämä varat rahoitussektorilta, olipa kyse eh, julkista tai yksityistä varoista, jotka tulevat pankilta ja, ja tämä on kyllä aika hankalan kuulosta. Ja sitten toinen kysymys, ovatko koordinaattorit sitä mieltä, että on helpompi asioita hoidella maantieteelliseltä kannalta kuin temaattiselta kannalta. Ja on kyllä niin, että yleensä maantiede laitetaan ykkössijalle. Ja sitten samantyyppinen kysymys vielä – Miten pystytään operaatiot ja rahoitus yhdistämään. Minusta rahoitus ohjaa operaatiota eikä päinvastoin. Pystytäänkö ne laittamaan yhteen, yhteen ainoan toimipisteeseen? Ainahan tällaista puhutaan tästä One Stop Shopista, mutta onko tämä yhden luukun periaate? Lähteekö se liikkeelle operaatioista vai niiden rahoitusjohtamisesta. Ja sitten tämä aikataulutus, herra Seki puhui tästä oikein hyvin. Eikö tämä liity todellakin rahoitukseen? Meillä on tässä kaksi käytävää. Yksi rikkaiden käytävä ja toinen käytävä, joka ei ole niin rikkaiden käytävä. Vaikka tässä käy niin, että rikkaiden, rikkaiden nämä työt pysähtyvät ja sitten kun mennään pidemmälle, niin sitten tämä hankalaituu mitään. Lähemmäksi mennään aurinkoa, niin sen monimutkaisemmaksi asia menee. Ja siis tämä rahoitusajoitus, miten se liittyy nyt sitten maantieteeseen ja aikaan. Ja pystytäänkö jotenkin rahoitusajoituksien osalta selittämään, että koska kokonaisuus on arvokkaampi kuin osat, niin jäsenvaltioiden pitäisi globaalimmin toimia myös rahoitusasioissa. Eli ehkä tässä voisi olla vähän rahoitusvälittelyä, niin että pakottaa tai pakotettaisiin ihmiset katsomaan sitä kokonaisuutta eikä näitä osioita. Ja haluaisin kysyä koordinaattorilta, eikö tämä tämmöistä rahoitussovittelua tehdä lähtien liikkeelle siitä, kuinka paljon kumppanit voivat osallistua rahoitukseen. Eli jos jäsenvaltioista kumppanit tuovat jo osan rahoista tähän projektiin, eikä tämä edes auta edistymistä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys herra Sekille. Ja minäkin haluan palata omaan maantieteeseen osioni. Entä Le Havren ja Mannheimin välinen pätkä. Eh, siihen eivät nämä jäsenvaltiot ole kovasti keskittyneet. Kiitos herra Rike. Jos jokainen oman alueensa osalta oman käytävänsä eh, neuvottelisi ja sitten laittaisin yhteen. Mutta kun katsotaan tätä karttaa, niin tämä Välimeren käytävä niin kuin ikään kuin päättyy Pariisin en, mä tiedä, en tiedä miksi emme nohpad Kaleeseen asti. Eli meillä on toinenkin käytävä, joka ilmeisesti ottaa sitten sen alueen haltuunsa, kun taas Atlantin käytävä olisi kuitenkin ikään kuin sen reitillä. No en tiedä, saan ehkä selityksen teiltä siihen. Sitten toinen asia. Mikä on teidän roolinne suhteissa eri jäsenvaltioihin, koska kun katson Atlantin käytävää, niin siinä on todella ollut vastakkainasetteluja esimerkiksi Ranskan ja Espanjan hallitusten välillä. Ensinnäkin tämä äh, raide, valtatieosuus äh, ja sitten no, piti koordinoida näiden maiden välisiä suhteita oletteko te koordinaattorina olleet mukana tämän työryhmän työssä ja jos olette olleet, niin minkälaisia johtopäätöksiä sieltä on tullut? Sitten vielä, herra Cox, teille kysymys tämä tunneli tulee maksamaan 7,4 miljardia euroa, eh, jotta saadaan Skandinavia, mm, Manner-Eurooppa Eurooppaan liitettyä. Tämähän on merenalainen tunneli, 18 kilometriä Saksan ja Tanskan välillä, niin se on tällainen kymmenenvuotishanke ja haluaisin tietää, koska nythän me olemme todella eh, ilmastokysymyksissä ja vähähiilisyyden ja hiilestä luopumisen eh, politiikassa, nyt erityisesti Itämeren alueella. Siellä on täysin erilaiset olosuhteet nyt kuin 10 vuotta sitten? Mitäs 10-15 vuoden kuluttua? Onko nämä olosuhteet nyt otettu huomioon? Ja sitten on myös muita talouden aloja, joita te, joihin tämä vaikuttaa. Mitä te ajattelette esimerkiksi lauttateollisuudelle? Miten tämä vaikuttaa myös lauttojen kulkemiseen sitten? Se tulee vaikuttamaan siihen toimialaan. Ja oletteko te tehneet laskelmia sen suhteen, mitkä nämä hankkeen kustannukset ovat ja sitten niiden tasapainottaminen ympäristökustannusten suhteen, koska huomispäivänä ei luontoa voida uudelleen luoda, jos se mm, tuhoutuu. Eli tässä pitäisi löytää tällainen win-win-tilanne. Ajalla Sender saa muutaman minuutin puheenvuoron, koska haluan jättää kuitenkin koordinaattoreille hyvän vastausajan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tästä pyytäisin anteeksi, että budjetin valvonnassa oli koordinaattorikokous ja muita hankaluuksia, mutta haluaisin kiittää kuitenkin koordinaattoreita tällaiseen tapaan tästä näistä tiedoista sekä koksia että sekä nämä hankkeet edistyvät, vaikka ongelmia on. Minä haluaisin viitata Atlantin käytävään ja haluaisin esittää kysymyksen herra Sekille siellä hallitusten välisessä ryhmässä, jossa on Espanja ja Portugali edustettuna, koska Portugal on aina ollut poliittisia ja taloudellisia ongelmia alun alkaen ja meilläkin niitä sitten on ollut. Niin miten nämä uudet rahoitusvälineet, ESIR ja nyt tämä rahoitusvälineiden yhdistäminen, miten parlamentista käsin voitaisiin auttaa, minkälaisella suosituksella voidaan mahdollistaa se, että näistä todella olisi apua näistä välineistä. Ja sitten toiseksi sitä herra Cox että Sekki kysyisin, mitä mieltä olette logistiikka mietintöehdotuksistamme, eli että koordinaattorit huomioisivat omissa kertomuksissaan sen, miten kaikkiin käytäviin ja infrastruktuureihin, joita rahoitetaan, miten ne vaikuttavat eh, siirtymään maanteilta rautateille ja merelle ja sitten erityisesti liittyen logistiseen kehitykseen. Ja sitten Espanjan satamista tätä on tulkittu vähän omalaatuisesti. Harmittavan ei ollut paikalla enää siis siihen, siitä, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoi. Minä haluaisin sanoa, että tämä kertomus laadittiin silloin, kun Espanjan ja koko Euroopan ja Etelä-Euroopan talouskriisi oli pahimmillaan ja nyt Alhesirasin satama kasvaa jo kakkelkoista vauhtia ja Van de Kamp varmasti tässä näin hyökkäsi siksi, että hän pelkää, että Espanjan satamista tulee kilpailukykyisempi kuin Rotterdamin satama. Ja haluaisin kysyä, onko näillä valtoilla megasatamilla tulevaisuutta vai pitääkö niiden yhdistyä ryppäiksi? Nyt koordinaattorit saavat vastata näihin kysymyksiin. Meidän täytyy kello 12.30 kyllä lopettaa asettaa. Eli jos teillä on viisi minuuttia molemmilla, että annatte meille mahdollisimman paljon vastauksia tässä ajassa. Olkaa hyvä. Konkreettisia vastauksia. No niin, suurnopeudella mennään. Ainakin yritän. Ertukan ja monet puhuivat tästä mallista, sanoivat, että tämä on aivan ainutlaatuinen. Siinä lähtee liikkeelle konsultaatiosta, yhteistyöstä, viestinnästä – ja myöskin luovuudesta. Kumppanuus on avainsana ja mm, osittain ylhäältä alas, osalta alhaalta ylöspäin ja peer-to-peer-pohjasta se myöskin on. Ja katsoisin, että tämä on todellakin paras asia, mitä ei olen koskaan nähnyt ja pidän sitä todella hyvänä ja olisi hyvä, jos muut alat oppisivat tästä mallista myöskin. Vanne Kamp puhui siitä, että ollaanko synteerissä, mutta mehän nimenomaan pyrimme nyt pois tällaisesta yksisuuntaisesta ajattelutavasta hieman laajennetaan horisonttia. Sitten pääsymahdollisuudet, varsinkin Brennerin tunnelin yhteydessä asia tuli esiin. Ei voida sanoa, että Italia on jälkijunassa. Se kyllä nyt on parantanut näitä eteläisiä akseleita ja todellakin Karnen alueesta 10-33 kilometriä lisätunnelimatkaa tarvitaan ja tätä nyt vielä säädetään ja ollaan saattamassa päätöksen ja todellakin on mahdollista, että saamme yhteisrahoituksen tähän ja tämä on todellakin hyviä uutisia. Ja sitten pääsy pohjoisilla alueilla, tässä ollaan suunnitteluvaiheessa, olisi hyvä, jos oltaisiin pidemmällä, mutta jos eh, ongelmia on, niin niiden ratkaisuun menee paljon aikaa ja silloin ehkä ei voida takaraista pitää kiinni. 12 kuukautta kuitenkin ovp verkostojen osalta infrastruktuurissa on edetty. Äh, maisterin kysymys, kyllä tästä on keskusteltu. Tämä on yksi prioriteeteista ja se oli Remensä esillä myöskin TP-verkostojen yhteydessä ja TIVin kanssa. Ja on arvioitu 3,8 miljardia hinnaksi ja 20, 2030 takaraja. Ja haluamme lähteä suunnitteluvaiheeseen äh, ja etsimään yhteisrahoitusta varhaisessa vaiheessa, jotta suunnitelma saadaan hyvin valmiiksi. Eli tämä konkretisoituu, vaikkakin nyt ollaan vasta suunnitteluvaiheessa. Sitten vaihtoehtoisten käyttö ja yksityiskohdat tähän liittyen. Tässä käytävä suunnittelu kolmosessa, jota nyt työstetään, käydään tarkkaan läpi näitä kysymyksiä myöskin, koska nyt on keskitytty siihen, että halutaan nämä aukkokohdat tunnistaa, mutta nyt lähdetään katsomaan näitä muitakin kysymyksiä, eli tulette tästä saamaan paremman vastauksen ensi vuonna. Vierailu ja herra Kramer viittasi tässä Italian. Eh, nämä työt hoituvat hyvin. Sitten Rolun viittasi eh, konnektiivisuuskysymykseen. Kun tarkastellaan eh, merten moottoritiekysymystä. Siellä suunnitelmavaihe on menossa ja satamoja käydään läpi ja käydään läpi monia kysymyksiä. Meillä on koordinaattoreiden kollegio, se kokoontuu seitsemän kertaa vuodessa kokous ensi viikolla ja komissaarikin tavataan silloin. Ja todellakin olemme yhteydessä toisiimme eri työseminaareissa myöskin. Eli kyllä käytännön koordinaatiota on. Ja se, miten ihmiset saadaan mukaan konnektoitumaan tähän, totta kai eh, sopimukset on huomioitava. Itse kävin Maltassa ja Suomessa muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran ja pyrin viemään viestin tärkeille tahoille eteenpäin. Jos esimerkiksi pohjalaiset tulee saada tähän mukaan, niin olemme valmiit kyllä olemaan yhteydessä. Olen edustaja myöskin teihin. Ja tässä myöskin kysyttiin naisten tilanteesta, Hassan tilanteesta. Mehän esitimme suunnitelman ja tämän strategian pohjalta edetään. Ja koordinaattorina, en nyt puhu komission nimissä, mutta oma vaikutelmani oli että oltava varovainen. Ei kannata ottaa omaksi yksikökseen, vaan se on virtaviivaistettava huomioiden muut seikat myöskin. Ja tämä tapahtunee parhaiten, tai tämä lienee paras tapa edetä tässä kysymyksessä. Radikerin kysymykset liittyvät pitkälti rahoitukseen, joten kollega voi jatkaa niistä. Sitten Femmelt, siihen esitetyt kysymykset. Me kyllä katsoisimme, että se on hyvä sikäli, että siihen sen kautta on mahdollista saattaa osa lentoliikenteestä raiteille, koska puhutaan kuitenkin nopeista yhteyksistä. En tiedä, uskoisin, että Hamburgin alue saattaa tästä hyötyä. Eli en sinällään vastuuta lautaliikennettä, mutta kuitenkin katsoisin, että tämä menettely olisi ihan järkevä ja järjestelmähän perustuu eh, tähän menestyksekkääseen toisen eh, linkkiin ja juuri tällä tavalla pyritään myöskin innovoimaan näitä rahoitusmahdollisuuksia, eli jotta saadaan mm, todellakin eh, toimimaan siten, mikä on mahdollista sopimustenkin mukaan ja katsotaan myöskin kaupallisia mahdollisuuksia pitkällä aikavälillä. Eli tältä tätä kautta kyllä voisin pitää tätä ihan hyvänä, hyvänä hankkeena. No niin, minuutilla oma puheaikani ylittyi. Päätän puheenvuoroni tähän. Merci, merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä yritän käydä läpi jotkut näistä kysymyksistä, jotka olivat kaikki oikein mielenkiintoisia. Ja yksityiskohtiin voidaan myöhemmin palata. Herra Hertog, mitä liittyy näihin hallituksiin, jotka ovat mukana, oikein hyvä asia. Atlantin käytön osalta se menee Pariisin ohi Mannheimin asti Strasbourgin kautta ja niin poispäin. Ja se on osittain päällekkäin myös Pohjanmeren, Välimeren käytävän kanssa. Me olemme pyrkineet huomioimaan myös sisävesiväylät ja myös yhteydet hallituksiin ja paikallisiin yhteisöihin. Tämä on tärkeää. Tämä koskee myös Mannheimin rahtihankkeita. Siellä tehdään jo työtä ja on tehty ehdotuksia, mutta yhdessä me todella pyrimme tätä asiaa edistämään. Ja käytävät, kuten implisiittisesti kävi ilmi, niissä toimitaan integroidusti ennestään kahdella tavalla, eli että on eh, eri liikennemuodot ja infrastruktuurit huomioitu. että malli alun perin hyvä idea, mutta pitää huomioida myös muut horisontaaliset asiat, esimerkiksi ITS, älykät liikennejärjestelmät ja puhdas ja niin poispäin. Ja nyt kun etenemme, niin pyrimme todellakin tällaiseen integreituun lähestymistapaan koko hankelistallamme, eli tämä olisi tällainen matriisi pikemminkin kuin projektilista loppujen lopuksi. Ja sitten se, että summa on eri asia kuin erillinen, erilliset osat. Ja tämä on tätä EUn lisää arvoa. Siitä ne lähdetään liikkeelle, kun valitaan hankkeet, joita tuetaan rahallisesti. Tietysti katsotaan hankkeen laatua, mutta myös siitä, että se todellakin tuottaa EUn tasosta lisäarvoa, rajat ylittävästä ja niin poispäin. Tämä yhden lukun periaate, se mikä on mielessä, on, että pitää tämä byrokratia hoitaa kuten, kunnes saadaan vihreä valo. Ja sitten enää työ on se, että pitää nämä hankkeet valita ja ikään kuin antaa niille arvio, ei niinkään rahoituksen kannalta, mutta investointipankista on tulossa tässä tämä yhden, yksi luukku. Siellähän esiriä pannaan täytäntöön ja jatkossa se tulee olemaan yhä enemmän mukana tässä rahoituslähteiden yhdistämisasiassa. Saaret ovat hyvin tärkeitä, ne eivät ole mukana käytävässä, mutta ainakin Atlantin käytävässä ne huomioimme ja me huomioimme tämän sekä Portugalin että Espanjaan liittyen. Ja jatkossa, kun tätä tarkistetaan, niin ei riitä sanoa, että meillä on joku ydin satama tai lentokenttä, vaan sen pitää olla osa kokonaisuutta ei saa jättää vain näitä alueita keskelle valtamerta ja sitten sinne silloin tällöin lähetellään postikortteja. Nämä hankejoukkovelkakirjat olivat mielenkiintoinen ajatus viiden, kuuden vuoden takaa tai vielä kauempaa. No nämä on muutettu takuvälineiksi. Tämähän oli komission hankejoukkovelkakirja-ajatus aikaisemmin. ESIR on lähtenyt liikkeelle näistä joukkovelkakirjoista ja tämä on nyt osa tätä uutta yhdistelylähestymistapaa ja ESIR on siinä tärkeällä sijalla, mutta kuitenkin tämä asia sekaantuu siksi, että puhutaan niistä joukkovelkakirjeistä, jotka on otettu pitkän ajan hankkeisiin, esimerkiksi Kaleen satamaan käyttöön. Ja sitten on tällaisia pitkäaikaisia investointeja, niin että joku taho haluaisi sitten näitä joukkovelkakirjoja velkakirjoja hosta, eli tässä on todellakin sekä kysynnän puoli että rahoitusnäkökulma. Kyllä näitä pannaan täytäntöön ja tämä on hyvin tärkeää. Ja sitten lopuksi jos ajatellaan tätä rahoitusjohtoa niin tässä ollaan nyt ikään kuin laboratoriovaiheessa. Meillä on nyt tämä blending call-vaihe. Toivottavasti se nyt toimii ja kiinnostaa niitä, jotka, joille se on tarkoitettu. Eli tulee paljon mielenkiintoa ja tästä sitten saadaan kokemusta. Seuraavaa rahoitus kautta varten luotaisiin sitten sellainen väline, josta, jolla olisi hyötyä tästä kokemuksesta. Eli tässä nyt kaikki oli tapauskohtaista. Mutta miten tämä käytännössä hoituu tämän hetken ja heinäkuun välillä, eli tämä on ensimmäinen osa, sitten tulee toinen vaihe heinäkuusta alkaen, kun allekirjoitus annetaan ja rahat annetaan, niin katsotaan miten tämä toimii. Metodi on selvä ja pyritään miettimään tätä yhdessä edunsaajien kanssa. Kiitos. Merci beaucoup, messieurs les... Paljon kiitoksia koordinaattoreille näistä esityksistä ja meille varmasti tulee tilaisuuksia vielä tavata nyt päätämme istunnon tähän. Jos teillä on muuta kysymyksiä, niin me varmasti voimme sähköpostitse niitä teille lähettää ja saamme tarkennuksia näin. Päätän istunnon tähän. Kuitenkin kerron teille, että seuraava valiokunnan kokous pidetään 10. 10. huhtikuuta kello 15 alkaen. Kiitokset ja näkemiin. Kiitän koordinaattoreita myös.